ovat neuvoston ja komission julkilausumat, Yhdysvaltain senaatin raportti CIAn kuulustelun menetelmistä. Aivan ensimmäisenä neuvoston edustaja Della Vedova, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, Yhdysvallat on tärkeä kumppani EUlle terrorismin torjunnassa, mutta on ollut vakavia huolenaiheita ja erimielisyyksiä tietyistä Yhdysvaltain terroristien torjunnan politiikan näkökulmista. EU aloitti vuoropuhelun näistä asioista jo jokin aikaa sitten, ja tänään keskustelemme senaatin ortista, joka koskee aikaisempaa ohjelmaa, joka tuli päätökseen melkein kuusi vuotta sitten. Olemme presidentti Obaman kanssa samaa mieltä siitä, että nämä menetelmät ovat arvojemme vastaisia, eivätkä ne auta terrorismin torjunnassa. On tärkeää, että takaamme sen, ettei näin käy uudelleen, ja siksi olemme tyytyväisiä tämän raportin julkaisemiseen ja myös tähän julkiseen keskusteluun. Se osoittaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siinä, kun otetaan opiksi menneisyyden virheistä. Useasti neuvosto on sanonut, että terrorismin torjunnan pitää noudattaa kansainvälistä lainsäädäntöä, mukaan lukien ihmisoikeudet, kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja pakolaisten oikeudet. Kansainvälisen lainsäädännön noudattaminen on siis tärkeä tekijä terrorismin torjunnan politiikassa EU:ssa. Kun vuonna 2006 tuli raportti CIAn salaisista pidätyskeskuksista, EU sitoutui lopettamaan ja torjumaan, kieltämään täysin kidutuksen ja nöyryyttävän kohtelun. Senaatin raportissa todetaan, että oikeusjärjestelmässä myös oikeutettiin nämä eri tekniikat. Ja me olemme EUn, kans, EUn puolesta olleet vuoropuhelussa Yhdysvaltain edustajien kanssa kansainvälisen lainsäädännön ö, tulkinnasta ja olemme pystyneet korostamaan näissä keskusteluissa, miten tärkeää on, on kunnioittaa ihmisoikeuksia ja humanitaarista lainsäädäntöä. Mm. Ja muutama päivä sen jälkeen, kun presidentti Obama tuli virkaan ensimmäisen kerran, tämä ohjelma lopetettiin ja on, on siis kielletty nämä niin sanotut tehostetut kuulustelutekniikat ja salaiset pidätykset. CIA ei enää pidä yllä tällaisia salaisia pidätyskeskuksia ja myös näiden tekniikoiden, kuulustelutekniikoiden käyttö on kielletty. Myöhemmin sitten EUn ja USAn tiedon, yhteisessä tiedonnassa pidettiin hyvänä sitä, että USAn pidätys, kuljetus ja kuulustelumenetelmiä terrorismin torjunnassa on tutkittu ja tutkitaan. Ja tutkitaan, minkälaista käytäntöä on ollut menneisyydessä ja myös vaadittiin näiden salaisten pidätyskeskusten lopettamista. Terrorismia voidaan torjua vain, jos uskomme keskeisiin arvoihimme, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien periaatteisiin. Ja jos me rikomme tätä lainsäädäntöä, se saattaa ajaa ihmisiä terrorismiin, vaikka se ei olekaan mikään oikeutus terroriteoille. Mm. Vuosien varrella EU ei ole pelkästään aloittanut vuoropuhelua näistä asioista Yhdysvaltain kanssa, vaan se on myös ryhtynyt erityisiin askeliin saadakseen muutoksia aikaiseksi USAn politiikassa vuonna 2009 esimerkiksi. Otimme käyttöön puitteet, joiden avulla EU-jäsenvaltioissa voitiin ottaa vastaan entisiä Guantanamon vankoja sen jälkeen, kun Barack Obama oli äh, luvannut sulkea tämän vankilan. Ja Yhdysvaltain lainsäädännön ja kansainvälisen lainsäädännön perusteella on ryhdytty toimiin loppujen ongelmien ratkaisemiseksi. Ja, ja myös Afganistin suhteen on rikoslainsäädännön perusteella terroristi, terroristi pitäisi tuomita noima, normaalin oikeudes, oikeusjärjestelmän puitteissa. Tuomioistuimella on paljon kokemusta näistä asioista ja tietysti on tärkeää tehdä tutkintaa ja, tutkintaa ja saada tietoja terroristiverkostoista ja niiden suunnitelmista. Ja myös normaalien, normaalit tuomioistuimet ovat tuominneet useita terroristeja. Hyvä puhemies ja jäsenet, sopimus Euroopan unionista toteaa, että turvallisuus on jäsenvaltioiden toimivallassa, eli, eli jäsenvaltioiden tiedustelupalvelut eivät ole EUn toimivallassa ja tämä oletettu, oletettu osallistuminen CIAn toimiin ei itse asiassa kuulu EUn toimivaltaan, vaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta jäsenvaltioita sitoo perusoikeuskirja ja Euroopan ihmisoikeussopimus ja myös Euroopan unionin ihmisoikeus tuomioistuin täällä Strasbourgissa valvoo asioita Euroopassa. Ja myös tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan sisäisen turvallisuuden lainsäädäntöä. Näin on siis olemassa vankat oikeudelliset puitteet, joiden, joiden, joiden avulla voimme torjua terrorismia. Kiitos. Kiitoksia teille. Kiitos tästä neuvoston julkilausumasta. Nyt kuulemme komission julkilausuman komission jäsen Avramopoulos. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät eh, Euroopan parlamentin jäsenet, komissio, jota täällä tänään edustan tässä asiassa, on teidän laillanne pöyristynyt paljastuksista, jotka Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitea on tehnyt tehostettuihin kuulustelutekniikoihin liittyen. 9. joulukuuta osa näistä julkaistiin, ja kuten tiedätte, suurin osa tuloksista on yhä julistettu salaisiksi. Tämä raportti esittää monia kysymyksiä, sillä kyseessä ovat vakavat ihmisoikeusluokkaukset, joita eh, Yhdysvaltain hallinto ja eh, CIAn henkilökunta ovat eh, vuosina 2000 vuosien 2001-2009 välillä tehneet. Kuten presidentti Obama oikein tällä viikolla totesi, Seijan ohjelman toimet olivat Yhdysvaltain arvojen vastaisia. Hän tunnusti, että yksi kaikkein tehokkaimmista välineistä terrorismin vastaisessa taistelussa on se, että me kunnioitamme arvojamme ja että Yhdysvallat kunnioittaa niitä arvoja, joita se edustaa. Tämä sai hänet vuonna 2009 kieltämään täysin kidutuksen käytön. Tämä on jotakin, mitä me kiitimme sillä kirjoituksen suhteen voidaan vain todeta, että kirjoitus on väärin, eikä vain väärin, vaan rikos. Sitä ei koskaan tulisi käyttää. Tämä on kauhistuttavaa, mutta senaatin tutkimuksen tulokset eivät ole mikään yllätys salaiset pidätyskeskukset, pidätettyjen kuljetuslennot, kidutuskeskukset ja vankien kaltoinkohtelu Seijan valvonnassa, terrorismin vastaisessa taistelussa Yhdysvalloissa ovat huoli, joka on ollut vallalla jo kymmenisen vuotta niiden julkitulemisen jälkeen. Tämän jälkeen monet YK ihmisoikeuselimet ja erityisedustajat ja myöskin Euroopan neuvosto ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ovat yksimielisesti tuominneet menettelyt, jotka nyt tämä senaatin komitean tutkimus on tuonut esiin. Tämä parlamentti on ollut sitoutunut tähän työhön aivan alusta lähtien ja päätti luoda komitean, joka loi kaksi oma-aloitteista mietintövuosina 2007 ja 2011. Niissä tuomittiin nämä kyseiset menettelyt ja vedottiin siihen, että perusoikeuksia tuetaan ja suojellaan. Euroopan unioni on tuonut nämä asiat Yhdysvaltain kanssa esiin moneen kertaan, mukaan lukien neuvoston puheenjohtajien kirjeissä ja jatkuvassa vuoropuhelussa, jota käymme ihmisoikeuksien terrorismin vastaisen taistelun alalla. Senaatin komitean tutkimus on askel siihen suuntaan, että julkisesti ja kriittisesti tuomitaan tapa, jolla Seijan vastuuhenkilöt ovat hoitaneet syytökset kidutukseen ja vankien kaltoinkohteluun liittyen pidätyksissä. Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Komissio on sitä mieltä, että täysi selkeys pitää tuoda näiden menettelyiden käyttöön liittyen kansainvälisten standardien mukaisesti ja tähän kuuluvat myöskin näihin toimiin syyllistyneiden henkilökohtainen vastuu. Euroopan unioni tuomitsee kaikki kidutuksen muodot ja kaltoinkohtelun muodot kaikissa olosuhteissa ja tekee töitä, jotta voitaisiin estää ja poistaa täysin kidutuksen ja kaltoinkohtelun käyttö Euroopan unionissa ja koko maailmassa. Tämä on prioriteetti Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikassa komissio on jatkuvasti alleviivannut sitä, että ponnistukset terrorismin vastaisessa taistelussa pitää toteuttaa sellaisella tavalla, että toiminta noudattaa yhteisiä arvojamme, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja on kansainvälisen oikeuden mukaista, erityisesti kansainvälisen ihmisoikeuden oikeuslainsäädännön, pakolais- ja humanitaarisen oikeuden mukaista. Aivan alusta lähtien olemme korostaneet sitä, että kaikki jäsenmaat, jotka ovat olleet mukana, suorittaisivat riippumattomat, puolueettomat tutkimukset, jotta saataisiin päivänvalon totuus Seijan toimista. Niiden pitäisi täyttää vastuunsa ja tehdä mahdolliseksi uhreille hakea korvauksia vetosimme näin yhteisessä kirjeessä vuonna 2013 kaikille jäsenmaille. Tuolloin varapuheenjohtaja Reding, komission jäsen Malmström olivat tässä tekijöinä. Tiedämme, että monien jäsenmaiden oikeuslaitokset ovat toteuttaneet tutkimuksia ja tuoneet oikeuden eteen henkilöitä, mukaan lukien Seijan agentteja, jotka ovat olleet mukana ihmisten sieppaamisissa, kuljetuksissa, laittomissa vangitsemisissa, kidutuksessa ja epäiltyjen kaltoin kohtelussa Seijaan pidätys- ja kuulusteluohjelmaan liittyen. Samana päivänä, kun Yhdysvaltain senaatin tutkimus julkaistiin, me saimme lehdistön kautta tietää, että Afganistanissa on suljettu Yhdysvaltain pidätyskeskus. Nämä pidätetyt luovutettiin Afganistanin viranomaisille ja heistä kaksi oli vuodesta 2002 ollut pidätettynä ilman oikeudenkäyntiä. 136 pidätettyä on kuitenkin yhä Guantanamon pidätyskeskuksessa, mukaan lukien sellaiset pidätetyt henkilöt, joita ei ole koskaan tuotu oikeuden eteen ja joiden kohdalla vapautuksesta ei vielä ole päätetty. Euroopan unioni seuraa tilanteen kehitystä ja tuo yhä ihmisoikeuksiin liittyvät ulottuvuudet terrorismin vastaudessa taistelussa esiin on Yhdysvaltain kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Aivan ensimmäisenä puheenvuoron saa Monika Holmeier, EPP-ryhmä, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Tervehdin myös neuvoston puheenjohtaja valtiota. Parhaat kollegat, tämä raportti, jonka senaatin komitea on julkaissut, on järkyttävä raportti mandaatti. Obama on todennut, että se osoittaa eh, CIAn järkyttävät toimet ja että näin Yhdysvaltain kuva maailmalla on kärsinyt. Tästä olen täysin samaa mieltä. Kyse on seuraavasta ydinasiasta. Voimmeko me suojella ihanteitamme, kun kuitenkin ihanteitamme samalla poljetaan maan mutaan ja me toteamme, että ei, näitä ihanteita ei tietenkään saa polkea. Kun ajatellaan perusoikeuksia ja ihmisarvoa, ne ovat täysin koskemattomia. Luonnollisesti ihmiselle kuuluu turvallisuus, mutta ihmisten turvallisuuden nimissä ei kuitenkaan saa turvautua mihin tahansa keinoihin, ei kidutukseen eikä brutaaleihin kuulustelu menetelmiinkään. Vesikidutus John McCain on henkilökohtaisesti kuvaillut vesikidutusta toteamalla, että amerikkalaiset ovat tuominneet vesikidutuksen vuoksi rikollisia monivuotisiin vankeusrangaistuksiin ja kun sitten kuitenkin CIA tekee samaa, on rankaisemattomuuden kulttuuri. Mielestäni on kyllä hienoa, että tämä raportti ylipäätään on julkaistu. Totalitaarisessa valtiossa näin ei olisi tehty. Mikä tahansa valtio ei uskaltaisi käydä tällaista keskustelua, joten arvostan kovasti Yhdysvaltoja ja näitä parlamentin edustajia, senaatin edustajia, jotka ovat uskaltaneet tarttua tähän asiaan. Uskon, että demokratia voittaa ja tehdään nämä oikeat päätelmät. Kiitos. Kiitoksia Rova Holmaier. Sitten sosialistiryhmä Tanja Fajon, kolme minuuttia. je pred resnici. Kiitos puhemies. Toivon todella, että tämä keskustelu on tarkoituksenmukainen. Olen nyt hyvin selvä sanainen se on tarpeen. Mistä tämä muistuttaa, kun vanki laitetaan tällaisen pieneen häkkiin ja häkki, äh, häkki pistetään roikkumaan äh, saa aurinkoon ja sitten esimerkiksi äh, on laitettu vanki häkkiin ja ähm, on käytetty hirvettäviä kidutuskeinoja. Me olemme äh, kuulleet tällaisista keskiaikaisista kiduskeinoista jo koulussa, mutta, mutta nyt on esimerkiksi kuultu, että ö, vanki on kuullut ö, hypotermiaan. Okay. Voisitko puhua hieman hitaammin kollegojasi sekä tulkkien nimissä? Tämä myös muistuttaa keskiajasta, kun vanki kuolee hypotermiaan, koska hänet on äh, kahlittu betonilattiaan, mutta nämä ovat kuitenkin nykypäivän tapahtumia. On toinenkin ero. Viime vuosisadalla tehtiin monia yleissopimuksia, juhlasti ne allekirjoitettiin tällaisia perussopimuksia, sopimuksia ihmisoikeuksista ja niin poispäin. Ja kaikki valtiot ovat ne allekirjoittaneet. Myös Yhdysvallat on allekirjoittanut kidutuksen vastaisen sopimuksen. Kidutusta ei saa käyttää. Ja, me, ja minä me olemme myös tässä osasyyllisiä, sillä Euroopan parlamentti on yli seitsemän vuotta sitten hyväksynyt raportin CIAn toimista. Seitsemän vuotta, mutta silti EU-jäsenvaltiot piilottelevat totuutta. Mitä ne ei ole tapahtunut, kukaan ei ole joutunut oikeuden eteen. Entä sitten terrorismin vastainen sota ja ihmisoikeuksien kunnioitus? Eivät ne ole toisiinsa poissulkevia käsitteitä. Myös terroristit äh, ansaitsevat oikeudenkäynnit. Kidutus on epämoraalista ja EUn osallistuminen missä tahansa muodossa, mihin tahansa seijaan äh, laittomiin toimiin on tu- täysin tuomittava ja se on EUn perusarvojen vastaista. Siksi me vaadimme, että täysi tutkinta tehdään. Me vaadimme selkeitä vastauksia jäsenvaltiolta. Rankaisemattomuus ei ole hyväksyttävissä. Ei voida täyskennellä, että mitä neille tapahtunut. Emmekä me ole tähän mitenkään osallisia. Me vaadimme, että otetaan käyttöön toimia, joiden avulla voidaan demokraattisesti valvoa tiedustelupalveluiden toimintaa. Me vaadimme tehokkaita toimia, jotka takaavat, ettei tällaista tapahdu Euroopassa enää ikinä. Hyvät kollegat, joskus on vaikea hyväksyä totuutta, mutta meillä on oikeus tietää totuus ja meidän pitää myös kertoa totuudesta kansalaisille. Se on velvollisuutemme. Meidän pitää kohdata tämä, sillä miten voimme my- muuten itse välttää kidutuksen jonakin päivänä. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme ECR-ryhmän nimissä herra Mark de Mesmaker ja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Niin kuin hyvin tiedämme, CIAn pidätys- ja kuulustelumenetelmät, laittomat pidätykset myös Euroopan unionin maissa CIAn toimesta ovat totta. Näistä on aiemminkin Euroopan parlamentissa keskusteltu ja Euroopan unionin jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Puola, ovat myöntäneet, että laittomia pidätyskeskuksia on ollut ja CIAn toimia on näin ollen tuettu tutkittu. Ja tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden tiedustelupalvelut aika kevein perustein sitten näitä henkilöitä toimittivat Yhdysvaltojen käsiin. Ja Euroopan unioni toteaa, että se kunnioittaa ihmisoikeuksia ja vaatii tätä myös kolmansilta mailta. Täällä usein viitataan Euroopan unionin omaan historiaan, mutta kun nämä samat periaatteet koskevat meitä itseä, itseämmekin, eivätkä ne saa olla vain tyhjiä sanoja on luonnollisesti suojeltava yhteiskuntiamme ja turvallisuuttamme, mutta tasapaino tämän yleisen turvallisuuden sekä yksilön oikeuksien välillä on kuitenkin säilytettävä myös terrorismin vastaisessa taistelussa Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa, niin äh, Pakistanissa äh, terroristit ovat äh, vahvistuneet ja taistelu on yhä verisempää kun ajatellaan terrorismin torjuntaa, se on toki välttämätöntä, mutta yhtä välttämätöntä on se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla yhtä yleisesti niin, että kansalaiset voivat luottaa demokratiaan ja sen toimintaan. Seijan ohjelmaan liittyen Euroopan unioni on nyt itse asiassa se luotta, kansallisten luottamus on kärsinyt näistä syistä aivan oikein. Ja nyt meidän on ehdottomasti kunnioitettava niitä arvoja, joille Eurooppa perustuu. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja Alderyhmän nimissä kaksi ja puoli minuuttia, Sofi Inetfeld. Olkaa hyvä first... Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin käyttää tämän mahdollisuutta hyväkseni kiittääkseni äh, senaattori Feinsteinia siitä, että hän on ollut sitkeä ja saattanut tämän raportin läpi äh, senaatin. Mielestäni tämä muistuttaa meitä siitä ja äh, edustaja Holmaira sanoi tämän aivan oikein mikä on demokratian diktatuurin ero? Kyseessä on vastuullisuus ja moraalinen auktoriteetti. Yksikään meistä ympäri maailman ei ole immuuni näille asioille. Me olemme kaikki väkivallan edessä heikkoja, mutta eh, demokratiassa ei saa olla rangaitsemattomuutta ja tämä on ero. Ja siksi olen kiitollinen kaikille kollegoille ympäri kaikkien poliittisten ryhmien, jotka ovat vaatineet vastuullisuutta ja Euroopan mm, toimia, jotta me toisimme oman roolimme selville tämän Seijan toiminnassa. Eurooppa on to- tukenut Seijan terrorismin vastaista ohjelmaa, kaikkia sen ulottuvuuksia. Olen tyytyväinen, että Puola vihdoin myönsi tämän, mutta kyseessä on muutkin maat. Emme saa unohtaa, että monet jäsenmaat ovat läheisiä Yhdysvaltain mm, liittolaisia. Mielestäni tämä parlamentti on monen kertaan ilmaissut kantansa – asiasta ja siksi olen järkyttynyt, kun kuulen näitä ympäripyöreitä sanoja, joita Italia puheenjohtaja maana lausui. Italia on ainut jäsenmaa, joka on itse asiassa 24 seija-agenttia toiminut Tulemmeko me vaatimaan, että nämä henkilöt luovutetaan Yhdysvalloista ja tuodaan oikeuteen, kuten kaikki eh, kidutukseen syyllistyneet ihmiset eh, tuodaan kidutuksen vuoksi oikeuden eteen. Herra Obama, me emme voi näin olla toimivatta, siksi me olemme demokratia ja nämä muut eivät ole. Sitten minulla on toinen kysymys. Luin lehdistöstä lausuman, jonka tiedustelukeskus Incent oli tehnyt. Tämä on tietynlainen epämääräinen solumainen Euroopan unionin salainen palvelu ja siinä sanottiin, ettei voida tietää, onko tämän laitoksen saama tiedustelutieto kidutuksen avulla hankkimaa. Mitä ihmettä. Tämä on Euroopan unionin elin, joka käyttää tietoa, jota saadaan kolmansista maista, joka on ehkä saatu kirjoituksen avulla. No ehkäpä tämä henkilö ei tiedä, onko näin, mutta jos näin on, meidän tulisi saada tämä asia selville ja Inselin toiminnan luonne saada selvitettyä, kuten olemme monta kertaa vaatineet, ja meidän pitäisi saada valvottua tätä elintä kunnolla, kuten olemme vaatineet. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Karimilta? Olkaa hyvä. Mr. President, thank you, Hyvä puhemies. On hyvä, että Sofi Entland hyväksyy tämän kysymyksen. Oletteko samaa mieltä siitä, että nuo sanat, jotka kuulemme neuvostolta tänään, samalla kun ne kuulostavat hyviltä, ne ovat kuitenkin liian vähän, liian myöhään. Vuonna 2005 olin tässä täysistuntosalissa ja ja puhuin neuvoston puheenjohtajavaltiolle tuolloin siitä faktasta, että laittomia pidätyskeskuksia on EU:ssa. Me emme saaneet mitään lupauksia silloin, että tämä tutkittaisiin, ja silloin vain äm, brittihallituksen edustaja väisteli koko kysymystä. Oletteko samaa mieltä, että pitäisi tehdä lisätutkimuksia siitä, ö, voiko hallituksen edustaja vain puo, piiloutua neuvoston taakse ja olla jakamatta tietoja tämän parlamentin kanssa. Yes, I very much... Kyllä, olen hyvin paljon teidän kanssanne samaa mieltä. Ei ole riittävää että neuvosto ja Italian ministeri ja kaikki jäsenmaiden hallitukset tekevät lausuntoja ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen ja kaikkiin näihin arvoihin liittyen. Meillä oli lakeja tuolloinkin, mutta niitä ei kunnioitettu. Tämä ei riitä. Ne, jotka rikkovat lakia, vaikkapa ne olisivat hallituksia, pitää tuoda oikeuden eteen. Kyllä, olen kanssanne aivan samaa mieltä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi GUE, NGL-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia, Cornelia Ernst. Kiitos. 6700 kauhun sivua, pahoinpitelyä, seksuaalista väkivaltaa, valehteloituksia, unettomuutta tai unen estämistä, vesikidutusta ja niin edelleen. Tämähän on järkyttävintä diktatuuria ja tätä meidän aivan oikein tulee kritisoida. Ja tästä huolimatta eh, Yhdysvallat on julkaissut tämän raportin. Sitä kovasti arvostan, hyvä niin. Mutta Yhdysvallathan on myös allekirjoittanut YK kidutusyleissopimuksen. Ja jos eh, on tällainen kidutusohjelma ja järjestelmällinen kidutus hyväksytään, niin tämähän on hyvin syvällinen eettis-moraalinen kriisi koko Yhdysvalloille. Hyvät naiset ja herrat, ei kidutus toimi, ei yhtään missään. Se, joka kiduttaa, ää, ei kunnioita ihmisoikeuksia. Kyse on moraalin rappeuksesta tappiosta. Kidutus on lailla kiellettävä kaikkialla. Me vaadimme todella oikeudellista asian selvittämistä. Grego Gysi on itse asiassa nostanut rikoskanteen George Bushia vastaan Saksassa, Saksan liittopäivillä. Puolassa ja Liettuassa on ollut CIAn pidätyskeskuksia. Haluamme selvittää kaikki nämä asiat avoimesti, samoin sen, miten eri tiedustelupalvelut Euroopan unionissa ovat tehneet yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Guantanamon vankila ja muut salaiset vankilat on ehdottomasti suljettava välittömästi. Kiitos. Kiitoksia kollega Ernst. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia vihreät Eva Jolie. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puhemies. Hyvä valtiosihteeri, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Hyvä komission jäsen kuulemisenne aikana parlamentin edessä hämmästyksekseni kerroitte, että te tunne tätä asiaa ja totean, että nyt onneksi on toisin, sillä meidän täytyy tunnustaa tosiasia. Tässä ei ole näissä kuudessa sadassa senaatin raportin sivussa uusia tietoja, vahvistuksia vain, vahvistuksia sille, että Euroopan hallitukset ovat tehneet yhteistyötä ja CIA toiminut eurooppalaisella maanperällä. Myöskin vahvistetaan se, että kidutus on ollut hyödytöntä ja sen luonne hirvittävää. Ja vahvistus sille, että tiedustelupalvelun toimintaa täytyy valvoa tarkasti ja väärinkäytöksiä rangita rangaista. Ja tässä vahvistaa myöskin se, että kansalaisten perusoikeudet on uhrattu terrorismin vastaisuun taistelun nimissä. Tämän raportin julkaiseminen on uusi askel, kun pyrimme todellista kansainvälistä oikeutta saattamaan liikkeelle. Tässä rikos on ollut hirvittävä Ettekö ole sitä mieltä, että erityisesti Euroopan unionissa eräät johtajat ovat suoraan tehneet tässä ohjelmassa yhteistyötä? Meidän tulee toimia läpinäkyvästi ja toimia. Euroopan unioni tulee kantaa vastuunsa, kuten myös jäsenmaiden ja tuoda vastuulliset oikeuteen. Euroopan unionin täytyy tehdä tutkimuksia läpinäkyvällä tavalla, jotta totuus saadaan selville. Meidän täytyy järjestää kuulemisia. LIBE-valikunnan järjestämät kuulemiset ovat aivan minimitoimi. Nyt kun tiedämme, että perusoikeuksia on todella loukattu, Ettekö ole sitä mieltä, että perussopimuksen artikloja 6 ja 7 pitäisi käyttää, jotta eh, riittävät sanktiot voitaisiin syyllisille antaa? Haluan muistuttaa, että terroristit toivovat vain yhtä asiaa sitä, että demokratian edustamat arvot tuhotaan, kun taistelemme heitä vastaan laittomin keinoin, me muutumme terroristien logiikan välineeksi itsekin. Tämä ohjelma ja tämä raportti paljastavat totuuden. Me emme saa tässä näillä toimin hyötyä terrorismin vastaisessa taistelussa, kuten eräät kuvittelemattoman vain vahvistaa terrorismia. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten EFDD-ryhmän nimissä puhuu Rouva Ferrara, puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos. Kiitos puhemies. Tähän Senaatin raporttiin liittyy kaksi näkökohtaa, jotka meidän pitää ottaa huomioon. Ensinnäkin tärkeä seikka on se, että on itsekritiikki ja USAn demokraattisten instituutioiden tarkka arviointi. Nämä, siis, nämä asiat voidaan nähdä tu- kansallisen turvallisuuden asioina. Tämä on mm, ö, myös normaalia USAssa, mutta tämä ei saa estää meitä tuomitsemasta ihmisoikeusrikkomuksia. Nämä ovat täysin tuomittavia ja tämä on juuri se toinen seikka, josta haluaisin puhua. Niiden sanat, jotka yrittävät oikeuttaa kidutuksen, puhemies keskeyttää. Rouva kollega, puhukaa hieman hitaammin. Kidutus ei rauhan aikana eikä sodan aikana ole oikeutettua. Se ei pelkästään riko ihmisen oikeutta koskemattomuuteen, vaan sitä ei voida myöskään pitää välineenä, jolla saataisiin totuus selville. Senaatin raportissa puhutaan valheista ja väärinkäytöksistä. Ja nyt USA käyttäytyy hieman monitulkantaisesti, sillä tässä raportissa, jossa yksityiskohtaisesti kuvaillaan tätä, ei ole minkälaisia suostuksia siitä, että asetettaisiin oikeuden eteen syylliset, joiden nimet me tiedämme. EU ei ole sanonut paljonkaan omien jäsenvaltioiden osallistumisesta CIAan toimiin. Puhemies keskeyttää. Ciascuno Stato membro dovrebbe svolgere indagini e inchieste jokaisen jäsenvaltion pitäisi tehdä riippumaton tutkimus rankaisemattomuutta ei saa olla. Olen pahoillani. Te saitte ryhmältänne puolitoista minuuttia puheaikaa. Jouduin nyt äh, sulkemaan mikrofoninne. Seuraavaksi kollega Kristiina Morvai, sitoutumattomat puolitoista minuuttia samoin. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Parhaat kollegat, olen hyvin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti britti on nyt näin järkyttynyt näistä Yhdysvaltain ihmisoikeusrikkomuksista. Tällä kertaa kyse on kidutuksesta ja pidätyksistä ilman oikeudenkäyntiä. Jokunen kuukausi sitten kyse oli Edward Snowdenista ja salakuunteluskandaalista. Tämä aiheutti mielestänne ongelmia No sitten oli lennokkien surmaamia siviilejä. Sekin järkytti teitä kovasti. Jos te olette näin kovin kovin suuttuneita Yhdysvalloille ja niin kovin järkyttyneitä, miksi haluatte kuitenkin niin kovasti olla ystäviä Yhdysvaltain kanssa? Euroopan unionihan kulkee käsi kädessä rintarinnan Yhdysvaltain kanssa myös taloudellisesti. Halutaan vapaakauppasopimusta. kauppasopimusta ja siitäkin neuvotellaan suljettujen ovien takana. Myös poliittisesti Euroopan unioni reagoi Yhdysvaltain toimiin Yhdysvaltain kumppanina. Tämä saattaa johtaa meidät nyt kylmään sotaan ja jonain päivänä ehkä jopa todelliseen sotaan Venäjää vastaan, jos ette pidä näistä ihmisoikeusrikkomuksista. Ja hyvä, ette te pidä, niin miksi sitten olette niin parhaita ystäviä Yhdysvaltain kanssa? Suojakaa mieluummin minun maatani Unkaria sekä koko Eurooppaa kylmältä sodalta ja mahdolliselta oikealtakin sodalta. Kiitos. Thank you. Kiitokset rouva Morvai. Nyt kuulemme muut puheenvuorot. Minä olen nyt hieman sitten tiukempi puheaikojen suhteen, koska puhujia on koko joukko. Ensimmäisenä Kristian Breda, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dinte domnule președinte chestiunea folosirii torturii de către. Kiitoksia puhemies. Seijan kidutuksen käyttö on aihe, joka on jakanut äh, Yhdysvalloissa julkisen mielipiteen jo monia vuosia. Senaatin raportin julkaiseminen viime viikolla vahvisti myöskin kuilun, joka on olemassa poliittisen luokan sisällä. Yhdysvalloissa. Demokraatit ja republikaanit ovat hyvin jakautuneita liittyen moniin kysymyksiin. Esimerkiksi äh, heijasteleeko raportti todellisuuden mukaisesti sitä, mitä on tapahtunut, onko menettely ollut korrekti ja onko tämä raportti jotakin, mikä olisi pitänyt julkaista, ottaen huomioon mahdolliset turvallisuuteen liittyvät seuraukset, jotka sillä on. Kaikki nämä ongelmat on tuotu esiin Selkeitä vastauksia Yhdysvalloista ei ole tullut, eikä yhtä yhtenäistä mielipidettä, jonka me olisimme voineet kuulla. Henkilökohtaisesti haluaisin korostaa sitä, että olen hyvin lähellä eh, John McCainin, senaattorin, kantaa, joka vaati raportin julkaisemista ja joka kritisoi CIAn toimintaa. Hänen mukaansa nämä toimet ovat olleet sisäisen turvallisuuden riskejä. Hän sanoi, että Yhdysvallat on toiminut väärällä tavalla, tehnyt virheitä ja virheet tulee korjata ja sitoutua siihen, että näitä virheitä ei enää koskaan toisteta. Nykyisin kukaan ei enää voi sanoa, että menettelyt, joita raportti käsittelee, jatkuvat kyseessä on historian kuuluva episodi. Presidentti Obama on lopettanut nämä kuulustelutekniikat vuonna 2009 ja Yhdysvallat selvästi haluaa tuoda totuuden julki. Tämä on se perusviesti, joka meidän pitäisi muistaa. On tervettä, kun jokin poliittinen toiminta om, toimija omia virheitään analysoi. Kiitoksia, sitten kollega Birgit Sipel, kolme minuuttia. Wer den Worten des Rats joka kuunteli tuossa neuvoston sanoja, saattaisi saada sellaisen vaikutelman, että meillä kotopuolessa kaikki on hyvin. No ei ole. Seijaan kidutustekniikat ovat rikoksia, joihin EU-jäsenvaltiot ovat osasyyllisiä systemaattisesti ja kaikkea kansainvälistä lakia vastaan. Seija kaikkialla maailmassa kidutti ihmisiä, myös EU:ssa. Aina Seija kuitenkin väitti, että näin saatiin tärkeitä tietoja terrorismi, terrori-iskujen estämiseksi. Se on valhe. Mutta riippumatta tästä, kidutus ei ole keino rikoksia, vasta, rikoksia vastaan käydyssä taistelussa, vaan se on itse rikos ja se on myös rikos meidän arvojamme vastaan. Ihmisarvon pitää olla meidän toiminnamme kesku, keskiössä ja se erottaa meidät fundamentalisteista ja ääriliikkeestä. Meidän pitää terrori-iskujen ennaltaehkäisyssä ja selvittämisessä puhua eri, aivan erilaista kieltä, sillä silloin me annamme itse asiassa näille ää, fundamentalisteille välineitä taistelussa meitä vastaan. Täm, kidutus ei ole kansainvälisen oikeuden mukaan sallittua ei missään tapauksessa, ja jokainen, joka kidutusta käyttää, pitää asettaa oikeuden etuun, ja EU, eteen on, ja EUlle on häpeä, kun, äh, kun tiedetään, että on ollut laittomia vankien kuljetuksia ja keskuksia. Jo 2007 Euroopan parlamentti vaati äh, tarkkaa tutkintaa tästä, eikä tuloksia ole saatu vieläkään. Kuka on hyväksynyt sen, että myös EUn kansalaisia ilman oikeudenkäyntiä kuljetetaan ja luovutetaan. Kuka tästä tiesi? Vasta viime viikolla korkeat puolalaiset ja romanialaiset edustajat tunnustivat, että on ollut salaisia kidutuskeskuksia. Tuleeko tästä seurauksia? Kansallisvaltiot eivät ilmeisesti tähän näytä olevan kykeneviä ja siksi tarvitsemme tehokkaita EU-mekanismeja, jotka estävät, että jäsenvaltiot näin räikeällä tavalla äh, rikkovat lainsäädäntöä. Tämä raportti osoittaa, mitä mitä tapahtuu, kun oikeusvaltion periaatteiden vastaisesti syntyy tämmöinen diktatuuri. Kukaan ei ole suojassa silloin. Meidän tehtävämme EU:ssa on nyt vastustaa tätä päättäväisesti ja voin vain toivoa, että komissio on tässä meidän rinnallamme. Kiitos. Kiitokset teille, rouva kollega. Kiitos myös siitä, että kunnioititte teille myönnettyä puheaikaa tarkalleen. Seuraavaksi Kollega Krasnobierski, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Se tosiasia, että Puolan maaperällä on ollut keskuksia, joissa on saatettu pidätettyä kiduttaa, on täysin tuomittavaa. Myös Puolan kansalaiset ovat tuominneet nämä toimet ja pidätys keskuksessa toki oli pidätettynä henkilöitä, joita epäiltiin tuhansien ihmisten murhista, mutta tästä huolimatta tällaiset käytännöt on luonnollisesti tuomittava. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon hiukan kahtalaiseen kaksinaismoraaliin tässä asiassa, kun ajatellaan kumppaneita, me liittolaisiamme. CIA ei ole Yhdysvaltain maaperällä kiduttanut pidätettyjä, koska se on halunnut kunnioittaa Yhdysvaltain lainsäädäntöä. Kuitenkaan Puolan lainsäädäntöä Yhdysvallat ei Puolan maaperällä kunnioittanut, eikä näin ollen Puolan itsemääräämisoikeutta. Valitettavasti meidän luottamustamme on käytetty hyväksi ja Euroopan unionin kuva ei nyt ole sekään ihan kunnossa enää. Kiitoksia sitten Cecilia Wikström puolitoista minuuttia. Fossa. Kiitoksia puhemies. Järkyttävää, järkyttävää on se sana, joka parhaalla tavalla kuvailee näitä epäinhimillisiä kidutusmenetelmiä, joita CIA on sotavankeja kohtaan toteuttanut ja valehtelevat CIA-johtajat ovat sitten pyrkineet välttelemään näitä syytöksiä. Ja kun ajatellaan rankaisemattomuutta, niin se on vallinnut näiden järkyttävien ihmisoikeusrikosten suhteen ja kyse on vain ollut valtakunnan turvallisuudesta. Ja kun on tarkasteltu kidutuksen toimivuutta, on voitu havaita, että kidutuksella ei saada aikaan yhtään mitään. Ja sanon tämän vielä kerran, kidutus ei missään olosuhteissa ole hyväksyttävää ja kansainvälinen kidutuskielto on absoluuttinen ehdoton. Se koskee kaikkia kaikkialla. Tässä raportissa tulee ilmi, että EU-maat kuten äh, Ruotsi, Iso-Britannia, Romania ovat tehneet yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa ja toimittaneet pidätettyjä Yhdysvaltain käsiin ilman mitään takuita heidän kohtelustaan. Muun muassa Ruotsi on sallinut sen, että ihmisiä on Ruotsista lennätetty Yhdysvaltain käsiin vastenmielisissä, nöyryyttävissä olosuhteissa. Rankaisemattomuudesta on päästettävä, rikolliset on saatava vastuuseen ja vastuuta tässä on todella kannettava. Kiitos. Kiitoksia. Hyväksyttekö? Täällä on sininen kortti teillä. Herra Arnotilta, olkaa hyvä. I know you agree with me that... Tiedän, että olette samaa mieltä minun kanssani siinä, että kiidutus on laitonta, moraalitonta ja tulee aina tuomita. Hyväksyttekö myöskin sen, että sotilaslaitoksen toiminta vaatii kuulustelutoimia. Tim Collins sanoi, että palvellessaan kuulustelutekniikkoja koskevia sääntöjä on tiukennettu, eikä taktisia kysymyksiä enää voida esittää. Ja tilanne on sellainen, että olemme jopa operatiivisen kapasiteettimme menettäneet tämän seurauksena. 30 sekuntia teillä on, eikä se mitään hyödytä, jos yritätte lukea tai puhua hirvittävän nopeasti, koska tulkit eivät sitten kuitenkaan pysy kärryillä. Eli minä pyytäisin, että ja kolmannen kerran tätä jo pyydän tässä keskustelussa. Puhukaa hitaammin, jotta kaikki voivat ymmärtää, mitä tarkoitatte? Ymmärsittekö Rova Wikström tämän kysymyksen? Ette. Niin. No, Cecilia, teillä on kuitenkin nyt tilaisuus vastata. No, minä mielelläni vastaan kun puhutaan näiden käytettyjen menettelyjen brutaaliudesta ja miten niitä on perusteltu, niin kukaan ei tätä voi hyväksyä. Tämä on täysin tuomittavaa ja kaikkien Euroopan unionin valtioiden on nyt yhdessä paljastettava totuus siitä, mitä tapahtui teidän maassanne ihan niin kuin minunkin maassani. Meidän on nähtävä totuus, meidän on saatava totuus julki ja rankaisemattomuus on, sen on päätyttävä myös täällä Euroopassa. Kiitos. Thank you very much. Suuret kiitokset. Seuraava puhuja, puolitoista minuuttia, Martin Anderson. Kiitos. Tämä senaatin raportti CIAn kuulustelutekniikoista paljastaa sen, että Amerikan hallinto on hyväksynyt kidutuksen, mutta valitettavasti tämä ei ole uutta. Näitä viittä tekniikkaa on myös brittihallitus käyttänyt 14 irlantilaismiehen kiduttamisen 40 vuotta sitten. Tämän seurauksena Irlannin hallitus veti brittihallituksen Euroopan, Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimeen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun näin kävi. Ja tämä tapahtui vuonna 1978 niin sanotussa huvutettujen miesten tapauksessa. Kuitenkin tämä tuomioistuin päätti, että nämä viisi tekniikkaa ovat epäinhimillistä ja nöyryttävää kohtelua ei kidutusta. Bussin hallinto oikeutti kidutuksen käyttämisen Irakissa, Afganistanissa ja Guantanamossa juuri viittaamalla tähän tuomioistuimen päätökseen tässä tapauksessa. Mutta nyt viimeaikaiset tiedot ovat osoittaneet, että brittihallitus valehteli näistä tekniikoista ja näistä 14, näitä 14 huputettua miestä todella kidutettiin. Nämä tekniikat hyväksyttiin korkeimmilla tasoilla hallituksessa. Ne hyväksyi Englannin oikeusministeri Carrington. Viime viikolla Irlannin hallitus on vienyt tämän tapauksen takaisin ihmisoikeustuomioistuimeen. Britannia on suullistunut kidutukseen. Brittihallituksen pitää pyytää anteeksi tästä kidutuksesta, niin kuin on tehty myös Kenian tapauksessa ja myös Amerikan hallituksen, Yhdysvaltain hallituksen tehtävät näin. Topic on... Kollegat, minä muistuttaisin teitä nyt siitä, että teidän tulisi puhua siitä asiasta, josta keskustelua juuri nyt käydään. Judith Sargentini, minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Minä puhun asiasta. Seijan kidutukset Tämä Feinsteinin raportti kyllä herättelee meitä täällä Euroopan unionissakin ja hyvä niin, koska vihreä ryhmä on viimeisten kahden kuukauden aikana pyrkinyt saamaan CIAn lennoista näistä lennoista EU-maista Yhdysvaltoihin myös keskustelua aikaan, mutta tätä keskustelua ei ole käyty ja todella Yhdysvaltain maaperällä CIA ei ole toiminut samoin kuin muualla. Ja mm, täällä keskustelussa, tämä tämänpäiväinen keskustelu, näin sen uutena alkuna Euroopan parlamentti voi nyt tarkastella Euroopan maiden toimia yhteistyössä CIAn kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitos siitä, että puhuitte asiasta ja kunnioititte puheaikaa. Sitten Papadakis, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. CIAn harjoittama kirjoitus ei ole hyväksyttävää. Tiedostelupalvelu Yhdysvalloissa uskoakseni on pitkään toiminut, väkivaltaisesti käytynyt murhia ja kidutusta välineenään. Euroopan unioni toimii ihmisoikeuksien puolustajana ja e, yhteinen turvallisuus- ja ulkopolitiikka, Europol, Eurojustis, kaikki nämä seikat ovat tärkeitä. Euroopan unioni on Naton ja Yhdysvaltain liittolainen. Jäsenmaat tekevät monilla sektoreilla yhteistyötä monissa asioissa ihmisten oikeuksia poljetaan, ihmisten puhelimia kuunnellaan ja heitä valvotaan ja myöskin tällaisia epäinhimillisiä kidutuskeinoja käytetään. Tällainen ei ole kapitalismin fasadin mukaista, mutta paljastaa sen todelliset kasvot. Kyseessä on se, että monopolit hallitsevat ja ihmiset eivät voi ottaa asioita omiin käsinsä, mutta tämä, tämä me voimme kumota, meillä on siihen voima. Elma... Kiitoksia sitten Elma Brok. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President. Hyvä puhemies, hyvä neuvoston ja hyvä komission jäsen. Amerikan senaatilta on loistava saavutus, ennen kaikkea senaattori Feinsteinilta on loistava saavutus julkaista tällainen raportti. Tämä osoittaa toisin kuin Venäjällä ja Kiinassa, että Yhdysvallat on edelleen valmis itse selvittämään asiat, jos on, jos on tehnyt virheitä. Tämä on itse suuri ero demokratian ja diktatuurin välillä, joten ei meidän pitäisi tässä syyttää demokratiaa. Eli tällaista toimintaa ei voi mitenkään oikeuttaa. Se on täysin epäinhimillistä. Se, se on täysin oikeudenvastaista ja sitä pitää kritisoida. On täysin selvää, ja itse asiassa minä olen käynyt Guantanamo Bayssä, ja siellä olemme sanoneet myös, että tällaista toimintaa ei voida hyväksyä, sillä, sillä se ei noudata kansainvälistä lakia. Mutta nyt ei pidä kuitenkaan teeskennellä, että Yhdysvallat olisi suurin rikollinen tässä maailmassa nyt pitää tästä pitää ottaa huomioon, että tämä oli seurausta terroriteoista, jotka kohdistuvat Yhdysvaltain kansalaisiin. Tälle on siis tietty taustansa. Sanon kuitenkin vielä uudelleen, että tasapaino vapauden ja turvallisuuden välillä ei saa olla niin väärä, niin, niin epätasapainen, että ihmisoikeuksia tallotaan. Tämä tasapaino on siis nyt luotava uudelleen Yhdysvalloissa. Pitää olla siis kriittinen, mutta pitää myös tämä tausta ymmärtää. Ja siksi haluaisin vielä onneta Feinsteiniä siitä, että ollaan ollut rohkeita kaiken tämän näiden seurauksien ja kritiikin keskellä tehdä tämä. Ja tämä on juuri se ero Yhdysvaltain ja diktatuurien välillä pitäisi puhua myös näistä diktatuureista, jotka ovat sulkeneet, kollegoit, ovat sulkeneet ihmisiä vankiloihin. Sopiiko teille sininen kortti kollegalta? Mr. Page, you... Herra Petiltä. Olkaa hyvä. Mä jakan herra Brokkin seisukohti selles kysymyksessä. Ja mut... Kiitoksia. Minulla olisi kysymys herra Brockille. Mitä, mitä vaaroja herra näkee tässä terrorismin vastaisessa taistelussa? Voitteko nähdä mitään kielteisiä vaikutuksia terrorismin vastaiseen taisteluun tämän raportin suhteen, esimerkiksi se, mitä Pakistanissa tapahtui eilen? Kiitoksia. Sanoin, että taistelu terrorismia vastaan on oikein, mutta ihmisoikeusrikkomuksia ei voida perustella tällä taistelussa. Siksi amerikkalaisten toimintaa pitää kritisoida, mutta meidän pitää tämä myös, myös nähdä kontekstissa. Herra Brock, teidän äh, puheenvuoronne on herättänyt äh, täällä kovasti nyt pohdintaa. Minulla on myös Inet Feltiltä ja Kaanilta siniset kortit, hyväksyttekö nekin? No kuullaanpa nämä molemmat tässä peräkkäin ja sitten voitte saada minuutin aikaa vastata molempiin kysymyksiin yhtä aikaa. Rova Innetfeld, olkaa hyvä. That... Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen siihen, että kollega Broky tuomitsee kirjoituksen käytön kaikissa olosuhteissa, mutta sanoit, että tässä kyseessä oli tietyt olosuhteet, tämä on ymmärrettävä niin edespäin, mutta edustaja Brock, onko totta, että vaikka tämä on ymmärrettävää, näin monta vuotta on kulunut ja ihmiset olisi pitänyt jo tuoda oikeuden ja vastuun eteen. Ja kaikki mahdollisuudet tähän on hukattu tähän päivään asti. Ja nyt kun tämä asia on tullut oikeuteen, ihmiset ovat onnistuneet sulkemaan lukkoja taakse eh, John Kirjakun tyyppisiä henkilöitä, jotka ovat tuoneet tämän asian julkisuuteen. He ovat joutuneet vankilaan, eivätkä tästä terrorista vastuussa olleet henkilöt. Eikö tässä ole tarpeeksi ollut aikaa korjata tehdyt virheet? Ja sitten edustaja Kahn, olkaa hyvä. Herra Kokke, kiitoksia puheenvuorostanne. Yhdysvaltain ystävinä, eikö meidän tulisi pyytää heitä sulkemaan Guantanamo Bay? Kiitoksia. Otetaan vielä yksi kysymys täältä lisäksi kollega Enstin. Hän viitattiin suoranaisesti, joten hän saa vielä esittää myös kysymyksen kokille. Olkaa hyvä. Kiitos, juu. Olen kyllä kanssanne, herra Hokke, joistain asioista ihan samaa mieltä, mutta halusin vielä esittää teille seuraavan kysymyksen. Eikö teidän mielestänne tarvittaisiin myös ähm, oikeudellisia toimia ja että ihmiset, jotka ovat vastuussa näistä ihmisoikeusrikkomuksista, tulisi saattaa oikeuden eteen. Kiitoksia. Ja Brock, minuutti vastausta. Olkaa hyvä. Ja. Kyllä. Tämä oli menneisyyden virhe. Kyllä, sitä pitää nyt käsitellä ja myös oikeudellisia toimia pitää tästä seurata, sillä tästä on todisteita. Mutta tämä ei kyllä muuta mitään argumentaatiossani niin oikeudelliset toimet ja kautanaman sulkeminen. No tämän olen sanonut jo 80 tai 80 vuotta sitten, ei sitä tässä tarvitse toistaa, mutta meidän pitää katsoa tätä kaksinaismoraalia mitkä jäsenvaltiot olivat valmiita vastaanottamaan Guantanamon vankeja, kun amerikkalaiset tätä halusivat, joten meidän pitää myös katsoa omaan itse peiliin. Ja, ja siksi mielestäni on tekopyhää, jos ei toimia, jos ei toimita näin. Niin Rova Ernst, oikeudelliset toimet mielestäni tällaisista rikoksista, tällaisissa rikoksissa, rikoksissa ei pitäisi olla tällaista mitään vanhentumisaikaa joten nämä ihmiset pitäisi ottaa oikeuden eteen, jotka ovat kiduttaneet. Kiitoksia sitten kollega Kroon. Morais kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Sanoisin yhden asian. Edustaja Brock sanoi aivan oikein, että Feinstein oli ähm, sekä meidän että Yhdysvaltain tutkinnassa hyvin rohkea suuren painostuksen alla sai tämän raportin toteutettua ja meidän pitäisi nyt tuntea, että nyt olemme saaneet vastuuta vuonna 2006 CIA-raportissa tämä kyseessä oleva tapahtuma vuonna 2006 oli hyvin erilaisissa olosuhteissa ja tuolloin me tutkimme sekundaarisia lähteitä, emme näitä primaarisia lähteitä, joita Yhdysvaltain senaatilla on käytössään. Meillä oli vain sekundaarisia toissijaisia lähteitä näiden hirvittävien brutaalien kirjoituskeinojen osalta. Ja tämä parlamentti oli suuren paineen alla tutkiessaan omia hallituksiamme tässä kontekstissa ja hyvin hauraassa tilanteessa. Ja nyt me olemme saaneet tässä vastauksen. Tulokset ovat olleet samanlaisia. John McCain, herra Buklani, on käsitellyt asiaa. Minä kuulin sinisen kortin kysymyksessä, että hän totesi vastauksessaan väärän kohtelun kidutuksen välillä olevassa erossa sen, että nämä teot olivat moraalisesti väärin, eivätkä tuoneet mitään uutta tietoa. Nämä ihmiset eivät pehmoille terrorismin edessä. He ymmärtävät kuulustelun ja kunnollisen ja huonon tiedon välisen eron. John McCain oli siis kyseessä ja siksi häntä nyt lainasi, mutta tässä kyseessä ei ole vielä työn loppu. Ihmisiä yhä viruu Guantanamo Bayn vankilassa. Heidän pitäisi olla vapaina. Ihmiset äh, ovat olleet kilotuksen uhreina, ähm, heillä on perheet, he ovat yhä vangittuina. Tämä tarina ei ole lopussa, se on vasta alkanut. Näitä Euroopan unionin kansalaisia, meidän kansalaisiamme viruu vankilassa vangittuina. Heitä on kidutettu toistuvasti. Heidät, me haluamme takaisin, heidät pitäisi vapauttaa. Kiitoksia. Hyväksyisittekö sinisen kortin herra Kaanilta? Ah, uh, Kiitos. Haluaisin kysyä niiltä jäseniltä, jotka eivät olleet täällä 2006. Mainitsitte kaksi, mainitsitte, että meille, meidät on todistettu, että olemme oikeiksi ja se oli vaikeaa. Miksi sanoitte näin? Thank you for that. Kiitoksia näin lyhyestä kysymyksestä. Kiitokset. Haluaisin sanoa koko parlamentille ja myöskin Jose Krelli, joka oli tuota tutkintolautakuntaa johtamassa. Claudio Fava oli tuolloin esittelijänä italialainen jäsen, joka ei ole Italian parlamentin jäsen. Nämä jäsenet olivat hyvin vaikea tehtävän edessä. Minun arvioni oli se, että nämä kolme suurta tutkintaa, Echelon tutkinta, massiivisen valvonnan tutkinta ja nyt CIA, luovutusten tutkinta, ovat kaikki todenneet saman asian, sen, että meidän parlamentaarinen valvontamme on tarkkaa ja oikeanlaista näiden toimien suhteen. Mutta nämä aikaisemmat toimimattomat valvonnat ovat tehneet mahdollisiksi sen tyyppiset toimet, jotka me nyt havaitsemme hirvittävän kidutuksen joka johtaa tämän tyyppisen senaatin raporttiin, jonka olemme nyt saaneet. Ja tämä asia tulee korjata ja uusille jäsenille sanon, että heidän tulisi kiinnostua siitä, mitä nyt tapahtuu. Kiitoksia oikein paljon. Täällä on vielä toinenkin sininen kortti. Se on edustaja Karimilta. Sopiiko teille vastata? Olkaa hyvä. Puhemies, kiitos. Haluan kiittää Claude Moraisia työstä, jota hän on tehnyt tämän asian suhteen jo vuosien ajan. Kysyisin nyt teiltä, herra Moraes, kun yksi merkittävimpiä haasteita meillä on ollut se, että saisimme tietoa omilta hallituksiltamme. Oletteko te nyt tyytyväinen Katsotteko, että jäsenvaltioiden hallitukset ovat paljastaneet meille kaiken, ja jos ei, niin kuka meistä voisi olla tyytyväinen siihen, että, ja uskoa siihen, että näin ei voi tapahtua jatkossakin? Kiitos. No tietenkään meillä ei ole nyt täydellistä lopputulosta, siksi äh, kuvailin Vanistania hyvin rohkeaksi henkilöksi. Elmar Brock ja minä vierailimme äh, paikalla, hän on senaatin henkilö, kun Euroopan unionissa teimme tätä tutkintaa aikaisemmin, ihmiset sitä arvostelivat ja me olimme ongelmissa omien hallitustemme kanssa ja välillä me parlamentin jäsenet olimme omien hallitustemme eh, jäsenten kabineteissa tutkimassa heitä ja luonnollisesti meillä ei ole kaikkia tietoja vielä. Meidän täytyy olla rohkeita ja pyrkiä saamaan mahdollisimman paljon tietoa julki. Välillä tämä on toisen käden tietoa, eh, toissijaista tietoa, mutta tämä täytyy tehdä, sillä tällaista, ilman tätä vastuullisuutta meillä ei ole oikeutta. Meillä on myöskin yhä Euroopan unionin kansalaisia vangittuina. Nykyisinkin he ovat täysin viattomia, heidän pitäisi olla vapaita ja siksi tämä on niin elintärkeä tärkeä asia ja kaikkien parlamentin jäsenten pitäisi näitä henkilöitä edustaa, ellei sitten ketään muuta. Hans Olaf Henk. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Hans Olaf Henkel ja yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä olin äh, aiemmin Amnesty Internationalin jäsen hyvin, hyvin pitkään ja näin ollen olen täysin järkyttynyt äh, äh, niin kuin monet muutkin täällä siitä, mitä Yhdysvallat on tehnyt. Kuitenkin haluaisin muistuttaa tässä tilanteessa myös siitä, että amerikkalaiset itse ovat kuitenkin julkaisseet nämä tiedot Yhdysvaltain senaatti siis, ja siellä ihan niin kuin täälläkin keskustellaan hyvin kriittisesti siitä, mitä Yhdysvaltain aiemmat hallitukset ovat tehneet. Hiukan minua tässä on nyt äh, hämmästyttänyt se, että me tässä puhumme vain äh, Yhdysvalloista. Mielelläni kävisin vastaavaa keskustelua myös Venäjän tiedustelupalvelun <laughs> erilaista toimista. Tätä minä olen jäänyt hiukan kaipaamaan ja olen tässä myös itse ollut valmistelemassa mietintöä viime vuoden ihmisoikeustilanteesta. Ja tässä huomioni kiinnittyy siihen, että me näissä mietinnöissä aina puhumme asioista, tai hyvin usein puhumme asioista, jotka kohdistuvat Yhdysvaltoihin heitä vastaan. Siis olisipa mukavaa, jos joskus puhuttaisiin samalla sävyllä myös muiden maiden ihmisoikeusrikkomuksista. Kiitos. Vielen dank. Suuret kiitokset. Ja nyt seuraava puhuja on Angelika Linar. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston edustaja. Me emme puhu nyt tästä, tästä mistään uudesta, mutta silti vaikutamme kaikki yllättyneeltä. Seija aloitti vuonna 2001 ihmisten kiduttamisen ja vuonna 2006 saimme selville, että keskustiedustelu virasto oli myös vastuussa laittomista vankikuljetuksista Euroopassa. Tämä on törkeä ihmisoikeusrikkomus, mutta tämä loi myös noidan noidankehän. Tämä antoi terroristille jälleen kerran syyn jatkaa taisteluaan ja propagandaansa. Ja nyt senaatti on julkaissut tämän raportin. Nyt on aika kiinnittää huomiomme siihen, mitä on tapahtunut EUn sisällä. EU-jäsenvaltiot eivät ole syyttömiä, kuten Sofi Intveld ja Cecilia Wikströmkin sanoivat. Monet jäsenvaltiot tiesivät näistä CIAn käytännöistä. Jotkut eh, suvaitsivat niitä, jotkut jopa tukivat niitä, kuten on mainittu. Puola on, jo, Puola on nyt tämän tunnustanut ja muut eivät kuitenkaan vielä. Meidän pitäisi nyt seurata USAn esimerkkiä ja tutkia, miten jäsenvaltiot ovat osallistuneet tähän Käytännöt, joista olemme kuulleet, eivät ole EUn arvojen mukaisia, joten pyydän jäsenvaltioita perustamaan kansallisia parlamentaarisia tutkintavaliokuntia, jotka tutkivat osallisuuden CIAn kidutuksiin. Tank. Suuret kiitokset. Ja seuraava puhuja. GUE-ryhmästä arvoisa eh, puhemies. Epäinhimilliset menettelyt, joita CIA on käyttänyt Bushin hallinnon aikana eh, epäiltyjen kuulusteluissa, ovat eh, todiste siitä, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Me havaitsemme että suurin osa Yhdysvaltain poliittisista voimista on samalla kannalla. Joka vuosi tehdään raportteja ihmisoikeustilanteista kolmasissa maissa, mutta samaan aikaan Yhdysvallat äh, rikkoo äh, vuoden 1994 yleissopimusta, joka on kirjoituksen vastainen. Ilmeisesti tämä ei kiinnosta meitä. Euroopan unionin perusoikeuksia äh, puolustaa, mutta viime vuosina systemaattisesti olemme polkeneet niitä erityisesti pakottamalla niukkuuspolitiikkaa vallalleen, työttömyys, mm, terveydenhuollon puutteet, lämmityksen puute talvella. Nämä ovat taloudellisen kidutuksen muotoja. Euroopan unioni lupasi paratiiseen tarjoamaan nyt helvettiä Euroopassa. Haristo. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Jean Lambert, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, niin kuin minä, niin kuin muut minäkin, pidän hyvin tervetulleena tätä senaatin raporttia. Tosin kaikki poliittiset puolueet eivät saaneet tähän prosessiin osallistua, eli äh, esimerkiksi äh, monia arpia tästä on jäänyt niin henkisiä kuin fyysisiäkin. Me tiedämme, että monet tämän parlamentin jäsenistäkin ovat joutuneet kärsimään kidutuksesta ja kantavat näitä arpia mukanaan loppuikänsä. Kun ajatellaan niitä, jotka edelleen ovat Guantanamossa, kuten Jacques Ama eh, Lontoosta, häntä on kidutettu ja vielä 12 vuodenkin jälkeen hän on Guantanamossa eh, vaikka 2007 eh, luvattiin hänet sieltä siirtää. Brittihallitus on luvannut että hän saa palata Britanniaan vaimonsa ja lastensa luokse. Meidän on mahdotonta ymmärtää, miten tämä henkilö voi vieläkin olla Guantanamossa, kun kaksi demokraattista hallitusta on sopinut hänen palauttamisestaan. Kidutuksen käyttäminen itse asiassa vesittää meidän vaatimuksemme ja vie meidän maineemme, jos vaadimme muilta sitä, mihin emme pysty itsekään syylliset on saatettava oikeuden eteen. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Gianluca Buonanno, yksi minuutti. Grazie, signor Presidente. Be- Kiitos puhemies. Toisin kuin kollegat, minä sanoin, että Seija oli oikeassa, kun teki, kuten, niin kuin teki, sillä meidän pitää ajatella yh, päivä 11 syyskuuta 2001. Tässä on paljon tekopyhyyttä. islamilainen terrorismi tappoi tuhansia ihmisiä tuolloin 2001 ja nyt se on, äh, nyt se on äh, teloittanut ihmisiä myös viime aikoina. Minkälaisessa maailmassa me elämme nyt? täällä. Nämä ovat petoja, hirviöitä, terroristeja, jotka tekevät tällaisia tekoja. He ovat hirviöitä, terroristeja, joita, pitää, joita vastaan pitää taistella. Guantanamo pitää pitää auki. Meidän pitää taistella näitä ihmisiä vastaan. Jos joku näistä teloittaisi teidän lapsenne, sanoisitteko te edelleen samaa? Katsokaa islamilaista lakia islamilainen laki, siinä sanotaan, että hammas hampaasta silmä silmästä. Tässä on kyse siitä, että islamilainen politiikka on terrorismin politiikka. Netanyahu sanoi tänään, että me olemme tekopyhiä, Eurooppa on tekopyhää sellaista asioista kuin Palestiinan äänestys. Me puhumme tässä nyt Palestiinassa. Miksi? E, Täällä on nyt e, sininen kortti teille rouva Spinen, Spinelliltä. Hyväksyttekö? Chiedo al se si rende conto. Ymmärtääkö kollegani? Käsittääkö hän, että hänen sanansa suoraan hyökkäsivät monia perus kirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan artikloja vastaan. Hän sanoi sellaisia asioita, jotka ovat täysin mahdottomia hyväksyä tässä kontekstissa. Tässä parlamentissa tämä parlamentti on demokraattisen Euroopan edustaja. Me vastustamme kidutusta, ei murhaajia pedoiksi sanota. Kestättekö lainkaan, mitä sanotte? Bene, Sì, certo. Mi fa piacere gli applausi ipocriti di chi comunque sta col sedere al ca- Niin, todellakin tekopyhiä taputuksia täältä ihmisiltä, jotka eivät taistele demokratian puolesta kuin pitäisi. Sanoin vain, että jokainen, joka tekee tällaisia hirvittäviä rikoksia, ei niin heille pitäisi tarjolla kavereja ja champagnea. Meidän pitää taistella tiettyjä asioita vastaan. Ja siihen tarvitaan tiettyjä välineitä, ja muuten terrorismia vastaan ei voida taistella. Italiassa on myös terrorismia, Cade Rosse. Miten heitä vastaan taisteltiin? Kyllä heidät pysättiin vankilaan, mutta, mutta sitten myös tehtiin tiettyjä julkilausumia. Nyt haluaisin sanoa, että on selvää, että amerikkalaiset toimivat hyvin ja muutkin tekevät hyvin, on pitää taistella islamistista terrorismia vastaan. Näistä ihmistä pitää päästä eroon. Carlos Coelho. Edustaja, seuraavaksi puheenvuoron saa Carlos Coelho, EPP, kaksi minuuttia, olkaa Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente em exercício do Conselho, Sr. Comissário. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komission jäsen vuonna 2006 ja 2007 parlamentti teki tutkimuksen. Meillä oli tutkintalautakunta, jota minun oli kunnia johtaa. Ja eräät tuolloin totesivat, että oli mahdotonta, että oikeusvaltio, Yhdysvaltain kaltainen oikeusvaltio tekisi tällaisia tekoja ja syyllistyisi näihin rikoksiin, mutta ja he väittivät, että syytökset olivat perusteettomia, mutta he valehtelivat. Vuonna 2006 meillä oli onnea saada todistajia puhumaan, ja tuolloin presidentti Bush vahvisti koko maailmalle, että heillä oli erityisten menettelyiden ohjelma käytössä ja sieppaukset, salaiset vankilat, kaikki nämä toimijat olivat todellisia hän vielä uudelleenkin valehteli eh, Yhdysvaltain senaatin raportissa. Vaaditaan melkoisesti rohkeutta ja tiettyä eh, moraalista selkärankaa virheiden tunnustamiseen vai demokratia voi toimia näin ja varmistaa sen, ettei koskaan tapahdu enää vastaavaa. Meidän täytyy varmistaa, että totuus voittaa. Totuus aina pääsee julkisuuteen, kun kansalliset kunhan kansalliset hallitukset eivät esteitä sille luo, haluaisin muistuttaa, että tässä parlamentissa mikään valtiosalaisuusveruke ei voi näitä kiistämättömiä totuuksia peittää. Kidutus ei ole mahdollista hyväksyä, se on moraalitonta sen tuomitsevat tuomioistuimet, ja sitä paitsi se ei ole edes tehokasta. Senaattori McCain on todennut näin. Tiedostelupalvelussa on demokratia vajetta ja vuosien ajoin vuosien ajan demokraattinen valvonta, jota senaattori, senaatti harjoittaa tiedostelupalvelun suhteen, ei ole toiminut. Tältä ei voida hyväksyä. Euroopan parlamentti ei voi tätä hyväksyä. Kiitoksia. Sitten täällä olisi Etheridgeiltä teille sininen kortti. Hyväksyttekö? Olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitos. Olen ihan samaa mieltä siitä, mitä täällä on todettu. Kun tutkitaan kidutusta ja näitä muuta järkyttäviä menettelyjä, niin oletteko kanssani samaa mieltä siitä, että olisi oikein, että sitten yksittäiset turvallisuusvirkamiehet uhrattaisiin, mutta ne, jotka antoivat nämä käskyt, pääsisivät kuin koira veräjästä. Eikö teidänkin mielestäni pitäisi lähteä ihan huipulta asti syyllisiä hakemaan? Luonnollisesti olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne tutkimuksen arvo ei ole vain se, että vastuussa oleva henkilö löydetään. Tämä on tärkeää, mutta kuten sanoin, kaikkien vastuu on kyseessä. Niiden, jotka ovat tämän sallineet, niiden, jotka vaikenivat ja niiden, jotka nämä teot suorittivat. Mutta tässä täytyy myöskin murtaa kehä. Me emme saa toistaa menneisyyden tekoja enää uudelleen. Josef Weiderholzer. Kiitoksia. Seuraavaksi Weidenholzeria kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos. Vapaus on läntisen arvoyhteisön perusta ja sen suojelu on valtioiden tehtävä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tietyissä tilanteissa, tietyissä olosuhteissa myös näitä tiettyjä oikeuksia tule rajoittaa. Syyskuun 11. päivän iskut loivat tällaisen tilanteen mutta kun ajatellaan näitä toimia, joista nyt puhumme, ne ovat aivan liiallisia ja vääriä. CIAn raporttikin tämä valitettavasti nyt vahvistaa. Valvonta, tarkkailu, painostus ovat lisääntyneet ja näin läntinen maailma on ikään kuin joutunut jatkuvaan poikkeustilaan. Ja kun ajatellaan terrorismin uhan, uhkaa, niin se on oikeastaan vain lisääntynyt. Tässä yhtenä päivänä eräs saksalainen lehti totesikin, että ehkäpä Osama Bin Ladenin suurin menestys oli siinä, että nyt Yhdysvallat näyttäytyy epädemokraattisena valtiona. Kun ajatellaan näitä järkyttäviä toimia, joihin jotka ovat paljastuneet senaatin raportissa, niin tämä osoittaa, että Yhdysvallat ei halua olla oikeudeton valtio, valtiovailla oikeutta. Mm. Kuitenkaan tässä ei tule olla e, myöskään itse tyytyväinen. On johdonmukaisesti jatkettava työtä myös Euroopan unionin yksittäisten jäsenvaltioiden roolin paljastamiseksi rikokset on hoidettava oikeuden keinoin. Siinä se. Ja tämän opin tämä raporttikin meille tarjoaa. Kiitos. Danke. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Dambavski saa puheenvuoron ECR-ryhmä minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat Hyvä, hyvät neuvoston edustajat ja hyvä komission jäsen. On täysin selvää, että tämän senaatin paljastamat käytännöt, jotka siis koskevat kirjoituksia, väärinkäytöksiä, nämä käytännöt paljastavat, että tuo maa, joka väittää suojelevansa ihmisoikeuksia, ja perusoikeuksia ympäri maailmaa eniten systemaattisesti rikkoo niitä. Yksi asia on selvä. Ei riitä pelkästään anteeksi pyyntö. Jokainen joukkomurhaajahan voisi tehdä samoin. Yhdysvallat on maailmalle velkaa vakavan tutkinnan ja sen, että ihmisoikeusrikkojat asetetaan oikeuden eteen. Kiitoksia teille, kiitos oikein paljon. Edustaja Weigel Alde, ryhmä minuutti, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, haluaisin sanoa johdantona, että minä olin tyytyväinen puheeseen tänään ja teidän arvioonne, mutta haluaisin sanoa, että kun kohtaamme World Trade Centerin terrorismi-iskun kaltaisen tapahtuman. Me tunnemme solidaarisuutta Yhdysvaltoja kohtaan. Tämä on yhä totta. Mutta valitettavasti tämä niin kutsuttu sota mm, terrorismia vastaan on luonut sarjan avoimia kysymyksiä. Me emme voi hyväksyä sitä, kuinka Yhdysvallat on eurooppalaisten jäsenmaiden omien liittolaistensa mainetta mustannut. 169 kirjoituksen vastaisen yleissopimuksen allekirjoittaja osapuolta ovat ne, joiden tulisi tuoda syylliset oikeuteen. Oikeusjärjestelmä Yhdysvalloissa, ellei se päätä toimia ja syyllisiä rankaista, saattaa laukaista kansainvälisen rikostuomioistuimen lisälausekkeen toimet, joiden mukaan rikostuomioistuin voi toimia, ellei osapuoli maa halua näin tehdä, ja se voisi pyytää syyllisten pidettämistä ja tuoda heidät oikeuteen. Yhdysvallat on tehnyt hyvin vähän, vain ensimmäisen osan omassa työssään sitoumukseksi kansainvälisen oikeuden ihmisoikeuksien eteen, niin Guantanamokin toimii edelleen. Pablo Iglesias. Kiitoksia. Seuraava puhuja Pablo Iglesias, kuue minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun tässä nyt puhutaan näistä järkyttävistä toimista, kidutustoimista, kuten esimerkiksi syöttäminen peräsuolen kautta ja niin edelleen, tai uhkailut heidän äitiensä raiskaamisesta tai sitä, että heidän perheenjäsenensä vammautetaan. Nämä ovat esimerkkejä tästä järkyttävästä kidutuksesta. Miten voi olla niin, että ihmiset pystyvät tekemään tällaista toisille ihmisille? Kun ajatellaan äh, äh, näitä äh, asioita, niin sitten täällä on vielä fasisteja, jotka tässä salissa puolustavat kiduttamista. He ovat täällä puvut päällä ja kravatit kaulassa ja väittävät olevansa demokraatteja. Ongelma on se, että jotkut tässä salissa, niin kuin ihan jotkut jotkut sosialistit ja EPPn edustajatkin minun maastani ovat osallistuneet sellaisiin hallituksiin, jotka tekivät yhteistyötä CIAn äh, kanssa ja välittivät näitä vankeja sinne Yhdysvalloille. Tämä se ongelma on, hyvät naiset ja herrat. Eh, Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Korvin Mikke äh, sitoutumattomat, olkaa hyvä. Mr. Brook and eh, Mr. Iglesias. Kiitos. demokratia on enemmistön diktatuuri ja, ja on, on itse asiassa Puolan tapauksessa on, tämä on surullista. Puolan hallitus kiesi kaiken ja on kielletty siis kidutuksen olemassaolo, Puolassa tämä on pääkanta parlamentissa. Pääministeri oli pääneuvottelija tietyissä sopimuksissa. Hän neuvotteli samaan aikaan CIAn kanssa. Minulla ei ole nyt aikaa tätä selittää tarkemmin, mutta haluaisin, että perustetaan tutkintavaliokunta. Herra Etheridge varmasti on samaa mieltä. Dziękuję bardzo, panie pośle. Kiitoksia oikein paljon teille. Ja seuraava puhuja Daniel Buda, EPP. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Domnule <clears throat> atentatele de la 11 Kiitoksia puhemies. 11. Äh, syyskuuta tehdyt äh, terroristi iskut, kuten Madridin ja Bostonin iskut, osoittavat, että terrorismi voi tapahtua missä tahansa, iskiä hirvittävällä tavalla. Äh, tuhansien ihmisten henki on aina uhan alla Tämä on totta ympäri maailman, ei vain Yhdysvalloissa, ja me tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa. Meidän täytyy ähm, olla tässä aktiivisia eikä vain puolustaa itseämme. Islamistit äh, rekrytoivat ihmisiä ja turvallisuus on nyt jotakin, mikä on uhan alla. Viettomat ihmiset ovat hirvittävän terrorismin uhreja päivittäin ja on osoitettu, että nämä uhat ovat sisäisiä, sillä kyseessä ovat eurooppalaisten pass, passien haltijat Pidetyskeskukset ovat olemassa, koska terroristit eivät kunnioita rajoja ja on myöskin tarpeen tunnistaa terrorismin syyt ja vastata siihen, mitä voimme tehdä, jotta tämä ilmiö saataisiin pienenemään. Tämän vuoksi tämän ilmiön politisoiminen ei auta ketään. Emme koskaan kuitenkaan tule olemaan samaa mieltä siinä, että epäinhimillisiä keinoja voidaan tiedon saamiseksi käyttää. Kiduttaminen, nöyryttävät keinot, epäinhimilliset menettelyt tulee hylätä kaikissa olosuhteissa. Ne aiheutuvat vain sen, että näistä uhreista tulee tulevia kiduttajia. Yhteinen kaikkien kansojen päämäärä tulee olla se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja samaan aikaan meidän täytyy aina olla varovaisia, jotta voimme varmistaa sen, että kansalaisemme ovat turvassa kaikkialla. Kiitoksia kovasti. Ilmeisesti Meillä Gomes, SD-ryhmä. Relatório do Senado confirma tudo aquilo que os Kiitos puhemies. Senaatin raportti vahvistaa kaiken sen, mitä Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat jo todenneet monen vuosien ajan, mutta siellä on myös uusia kannattavia yksityiskohtia CIAn tekemistä rikoksista, luovutuksista, salaisista vankiloista, Kirutuksen aliurakoinnista. Eli CIA ja Bush onnistuivat pettämään USAta ja maailman yleistä mielipidettä. Jotkut ehkä menivät ansaan Euroopassa, mutta jotkut ovat olleet myös kansarikollisina. Eli nyt tämän parlamentin täytyy sanoa, kuka on ollut mukana jäsenvaltioista. Ei kyse ole pelkästään vankia kuljettavista lentokoneista, vaan Puolassa oli sellaisia vankiloita, kuten myös Liettuassa. Ja paljon muutakin on kielletty. Ja nyt parlamentin täytyy olla tiukkana, kun kaikki on tullut julkisuuteen. EUn alueella on ollut siis sellaisia vankiloita. Jäsenvaltiot ovat olleet mukana näissä ohjelmissa, joita USA on toteuttanut. Meidän täytyy rankaisemattomuudesta päästä eroon. Ensimmäiset lennot 11. päivä marraskuuta 2002 menivät Guantanamoon. Ne pysähtyivät eri paikoissa ja on ainakin yli sata tapausta, joissa CIA harjoitti yhteistyötä portugalilaisten kanssa. Toisin sanoen, onko tämä salaliittoa vai pieleen mennyttä työtä? Olivatko maamiehemme kansarikollisena? Meidän täytyy kuitenkin tietää, mitä Asorin alueella tapahtuu pidätyksiä ja, tu- ja tut- kuulusteluja esimerkiksi. Eli häpeä ja viha on nyt päällimmäisenä. Pari vuotta sitten nämä tulivat julki, mutta nyt oikeusvaltiosta ja tutkintaväki pyrkivät estämään tämän. Nyt Euroopan parlamenttiin ja kansallisen parlamenttiin ovat vaatineet luetteluja näistä lennoista Guantanamon suuntaan. Lopuksi vielä toteaisin, että kaikki ne ponnistelut, joita on pantu tähän, eivät ole johtaneet mihinkään, kun muut ovat halunneet peitellä ja estää 2002-2005 portfolioviran. Obrigado. Eh procedurze blue card, czy... kortin menettelyssä sopiiko teille kysymys edustaja Marinjolta? Sopiiko? Hyväksyttekö sinisen kortin? Olkaa hyvä, edustaja Marinjo. Kiitos. Hyvät kollegat, kun ihmiset puhuvat täällä julkisesti ihmisoikeuksien puolesta ja keskitysleireistä, kuten Guantanamo, perustetaan samoin ihmisten tekeminä niin sellaiset kidutukset, kuten Abu Ghraibissa ja muut, joita Yhdysvaltain senaatti on julki tuonut, niin kuka kuuntelee eri viranomaiset eri maissa, joissa sallittiin seijaan kidutus niiden maaperällä. Ne pitäisi saada oikeuteen Euroopan viranomaisten taholta. Demokratia aina myöntää virheensä. Näin kävi USAssakin nyt. Tätä me olemme kuluttaneet parlamentissakin ja nyt meidän täytyy jatkaa työtä. Varmista, että jos joku kantaa tästä vastuuta myös Euroopassa, että tämä tulee julkiin. Emme voi sallia rankaisemattomuutta. ihmisiä on ollut mukana tässä hierarkian eri tasoilla osallisena. Obrigado. Jetzt Abgeordnete. Ja nyt sitten jäsen von Storch. Yli kuudesta tuhannesta sivusta kirjoitusraporttia on osa tullut julkiseksi ja siinä todetaan, että Yksi kuolematapaus on ollut ja kirjoitusta on ollut. Oliko siinä sitten tarkoitus vai ei? Se on joka tapauksessa kielletty. YK on julistuksen viides artikla sanoo, että ketään ei saa kiduttaa. Totean ensinnäkin. Kidutus kuuluu keskiajalle tai oikeudettomiin valtioihin, mutta ei oikeusvaltioon tällä vuosituhannella toiseksi. Se, joka kiduttaa, se, häntä pitää rangaista kansallisessa tuomioistuimessa tai kansainvälisessä rikostuomioistuimessa täytyy syyttää tekijöitä. Kolmanneksi sen vuoksi on korkea aika, että myös Yhdysvallat tunnustaa kansainvälisen rikostuomioistuimen ja lopettaa eh, rikoksen tekijöiden suojelun. Kiitos. Eh, vielen dank. Eh. Kiitos ja nyt. Edustaja Javier Kauiso Permui, minuutti. Nyt olemme saaneet yksityiskohtaisia tietoja näistä tekniikoista, joita Seija käytti kirjoituksen, siis kirjoituksen, kirjoituksen. On syytä toistaa se sana monta kertaa. Me olemme nyt saaneet tietoja Euroopan parlamenttiinkin 2012 meillä on yksi päätöslauselma ja siellä haluttiin, että tutkitaan, mitä vaikutuksella on kirjoitus- ja pidätysohjelmilla Euroopassa. Puhuttiin myös, mitä esteitä on asetettu tutkinnan työlle. On häpeä, että minun maani oli mukana tässä siinä, että oli pidätetty ja kirjoitettu ihmisiä. Ja Romaniassa, Puolassa ja Lietossa on myös ollut sellaisia vankiloita. 18 jäsenmaata on mukana ollut yhteistyössä. Päätöslauselman täytyy tuomita tämä, mutta ennen kaikkea tarvitaan kunnon tutkinta, joka osoittaa syylliset mukana olleet tekijät ja niin, että ne viedään oikeuden eteen. Ei tuomiot riitä, jos tämä vain jatkuu. Meidän parlamentin ei enää muuten kannata puhua ihmisoikeuksista. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Ja sitten edustaja Gilles Le Breton, minuutti. Le rapport qui vient d'être publié nyt julkaistu kertomus osoittaa, että CIA on harjoittanut kidutusta useita vuosia. Uutiset eivät ole yllättäviä. Yhdysvalloista on tullut aggressiivinen voima ja meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen. Wikileaks 2013 eh, osoitti, että NSA harjoittaa vakoilua eh, suurella mittakaavalla. Se on Angela Merkelia ja Varansua Hollandiakin eh, vakoilut ja muita valtion päämiehiä. Silloin haluttiin Helms-Burton lakeja ja Kennedyn lakeja. Ja ne rikkoivat kansainvälistä oikeutta. Samansuuntaisesti Yhdysvallat on 2014 6,5 miljardin euron äh, sakon BNP Paribas pankille antaneet sen vuoksi, että he työskentelivät yhdessä yhden maan kanssa, joka oli mustalla listalla. Lisäksi ne ovat aiheuttaneet epävakautta Ukrainassa ja tässä on ollut suuri sodan riski. Kuinka paljon muita kohtuuttomuuksia Euroopan unioni sietää ennen kuin se ymmärtää, että on riittävää, että nyt täytyy kieltäytyä transatlanttisen sopimuksen allekirjoituksesta? Ateras. Kiitos teille. Ja nyt sitten edustaja Chava Shogor. Kansanpuolesta minuutti. Kiitos kovasti. Niin, Yhdysvalloissa on nyt sitten laadittu raportti, josta on saatu sitten tietoa epäilystä, jotka ovat käyttäneet metodia, jotka ovat olleet sopusana ihmisoikeuksien kanssa. Täytyy äh, arvostaa sitä, että tällaisista sijain käyttämistä menetelmistä keskustellaan, vaikka ne ovatkin menneisyyden menetelmiä. Ei voida tietysti sulkea pois, että muut maat käyttäisivät samanlaisia metodeja. Antaa kuitenkin näyttää huoleen, että näin voi tapahtua jopa Yhdysvalloissa. Tässä laitetaan ihmisoikeuksien suoja sulkuihin, mutta siellä missä oikeusvaltio vallitsee, niin oikeuden saaminen voi olla hidas prosessi. Täytyy mielestäni tarkastella demokratian perusteita ja miksi toiset ovat toiset erilaisia kuin toiset. Tässä täytyy todeta, että jos emme voi omia standardiamme seveltää, niin silloin emme ole viime vuosituhannen läksyistä oppinut mitään. Ja nyt sitten Kati Piri. SJD-ryhmästä. Äh, Puhemies, Amerikan senaatti on osoittanut, että suuressa mittakaavassa on vankeja kidutettu Seijan voimin 11. syyskuuta tapahtumien jälkeen. Tämä on nyt kiistatta todistettu, että Atlantin toisella puolella on tullut tosiasioita tietoa. Nyt vaikuttaa siltä, että täällä vaietaan hyvin äänekkäästi, kun siellä on paljon viittauksia myös Euroopan jäsenvaltioihin, koska ne osallistuvat myös näihin käytäntöihin parlamentin. Ja Euroopan neuvoston rooli on ollut merkittävä viime vuosina, jotta on saatu päivävalon tosiasioita. Valitettavasti meidän hallituksemmekin ovat olleet mukana laittomissa luovutuksissa. Ja Euroopan kenttiä on annettu kidutuslentojen käyttöön. Tämän sallittiin tapahtumaan meidän maaperällämme. Meidän täytyy miettiä oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia, koska ne ovat nimenomaan oikeutetusti yhteiskuntiemme perustana. Meidän täytyy torjua kansainvälistä terrorismia, mutta siitä me olemme nyt olleet osa syyllisinä ihmisoikeuksien rikkomuksiin räikeällä tavalla. Meidän on syytä ottaa tästä opiksi. Minä haluaisin pyytää, että jäsenvaltiot jatkavat nyt samaan suuntaan kuin USA on lähtenyt. Emme voi jatkaa yhteistyötämme CIA kanssa. Sitä paitsi on erittäin tärkeää, jos ajatellaan EUn uskottavuutta ihmisoikeuksien puolesta puhujana – meidän täytyy nyt kääntää tämä synkkä sivu historiassa. Minä vetoisin myös komission, että se käynnistäisi tutkinnan, jotta voitaisiin tietää, miten on loukattu ihmisoikeuksia meidän maaperällämme. Tämä pitäisi tehdä yhdessä Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen kanssa. Euroopan parlamentti on tätä tivannut useaan otteeseen. Joka kerta kuitenkin aloitteet ovat valuneet tyhjiin. Meidän täytyy kantaa vastuumme meidänkin. E, pani Kiitoksia. Kiitos puhemies. Tämä kertomus nyt tahraa Yhdysvaltojen mainetta ihmisoikeuksien puolustajana sekä CIAn mainetta ihmisten suojelijana ja Obama itsekin myöntää, että tämä on todellinen tahra Yhdysvaltain kilvessä. Se vaikuttaa myös eurooppalaisiin hallituksiin ja kansalaisiin. Kun puhutaan tällaisesta tutkintamenetelmistä ja kidutuksesta, niin heitetään vaan öljyliekkeihin ja se lisää terroristien toimintaa. Näiden maiden toiminta on kääntynyt itseään vastaan Isiksen ja ja muiden terroristiryhmien suhteen he itse asiassa taistelevat voimakasta tyrannia vastaan. Ja tämä ajattelutapa saa vain lisää voimaa tästä kertomuksesta. Mitä tapahtuu siitä, että tällä tavalla tapetaan ihmisiä? Me epäonnistumme inhimillisyyden standardeissamme emmekä myöskään ole kunnioittaneet ihmisten oikeutta elämään. Ja nyt ihmiset, jotka ovat esimerkiksi vangittuina, he voivat osoittaa, että heihin on käytetty tällaisia tutkintamenetelmiä, jotka ovat pysyvästi heidän mielenterveytensä tuhonneet. Sitten on niitä, jotka väittävät, että joku pyhä tarkoitus antaa oikeuden tällaisille keinoille 51 prosenttia amerikkalaisista kuitenkin kuvailee CIAn menetelmiä oikeutetuiksi ja että niillä on vältetty terroristi häikäyksiä. Meillä on YK on ihmisoikeusjulistus, meillä on kidutuksen vastainen sopimus, meillä on ILOn sopimuksia. Ne pitää ratifioida kaikissa maissa, myös Yhdysvalloissa ja ne pitää myös kirjoittaa uudelleen, jotta voidaan äh, saavuttaa jotain niillä. Me emme voi sallia tällaisia standardeja konfliktien aikana. Meidän on osoitettava johtajuutta demokraattisissa valtioissa ja meidän pitäisi johtaa esimerkkien avulla eikä äh, antautua terroristijärjestöille. Meidän pitää mahdollistaa, että tuomioistuimet voivat vastata ja käsitellä tämän kertomuksen todellisia päätelmiä. Kiitos. Ja nyt edustaja Kaufman, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Katoamiset, sieppäämiset, vankeus pienissä äh, tiloissa, vuotipoidin kirjoitus. Kirjoitusmetodien luettele on pitkä ja äh, kauhea. Senaatin valiokunnan sanat voi tässä vahvistaa. Mutta siinä oli 6000 sivua salaista raporttia, sitä vain 500 julkaistu ja suuret osat ovat niissäkin peitetty tietoja. Eli mikä on tieto sitten siitä, että mitä tapahtui terrorismin torjunnan nimissä, niin se on vielä hämärän peitossa. kuusi oli valiokunta, joka käsitteli ihmisoikeusloikkauksia ja tutki niitä ja vaati äh, kattavia selvityksiä. Siinä mielessä haluan painottaa, että mikään tarkoitus ei pyhitä näitä kauheita keinoja. Kaikki kirjoituskeinot räikeästi loukkaavat meidän arvojamme. Mutta jos osoitellaan sormella pelkästään Yhdysvaltoja, niin ei se riitä. Riippumatta siitä, että onko käytetty rahaa ja miten liittoumasuhde on ymmärretty, niin laittomat CIAn metodien käyttäjät täytyy saada oikeuteen. Tämän olemme oman, omalle uskottavuudellemme ja uhreille velkaa. Puolan entinen presidentti Kwasniewski ja sitten Romanian salaisen palvelun päällikkö Taipas vasta sen jälkeen, kun senaatin raportti on julkaistu, On ovat myöntäneet nyt vasta, että heidän oli sijaajien salaisia vankiloita ja brittihallitus, ainakin Saksa-lehdistön mukaan, niin ennen senaatin raportin julkaisua olivat painostaneet siitä, että, että peitettäisiin viitteitä siitä, mitä Englannissa tapahtui tässä suhteessa. Tällaiset pimentämistrategiat hallitusten puolelta täytyy todellakin lopettaa. Kaikkien EU-jäsenvaltioiden tai ovat ratifioineet Euroopan ihmisoikeussopimuksia. Siellä artikossa kolme sanotaan, että ketään ei saa kiduttaa tai rangaista epäinhimillisellä tavalla. Ei saa olla rankaisemattomuutta ja puhumattomuutta kidutusasioista EU:ssa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten EPP-ryhmän edustaja ISN Lennars, kaksi minuuttia. Ja, dank u voorzitter. Kiitos puhemies. Senaatin komitean raportti on järkyttävä yhteenveto siitä, mitä CIA teki satojen vankien kohdalla – Olemme nähneet unen riistämistä, vesikidutusta, ravinnon riistämistä ja me luemme tätä järkyttyneinä. Yhtä lailla moni kollega on aivan oikein tuollut täällä esille, että on kuitenkin hyvä askel eteenpäin, että senaatin komitea on julkaisut raportin. Tämä on askel oikeaan suuntaan siihen, että me mietimme tekojamme – se on tärkeää, jos me haluamme välttyä siltä, että tämä toistuisi jatkossa. Minä toivon siis, että unionin jäsenvaltiot ryhtyvät samanlaisiin toimiin läpinäkyvyyden hyväksi, että voidaan täällä antaa samanlaiset takeet. Raportissa puhutaan 119 vangista niin kutsutuissa mustissa paikoissa. Entäpä ne, jotka ovat Irakissa tai Afganistanissa vankeina, mikä on heidän kohtalonsa, kun he joutuvat kärsimään samanlaisesta kohtelusta. Me haluamme vielä enemmän läpinäkyvyyttä, enemmän tietoja. Lopuksi vielä totesin, että me elämme nyt tuntemattomien uhkien aikakautta. Tiedustelupalveluilla on tärkeä osansa siinä, että voidaan taata kansalaisen turvallisuus. Emme kuitenkaan voi alistaa ihmisoikeuksia muun palveluun. CIAn teksteissä puhutaan kirjoituksen tehokkuudesta. Se kerta kaikkiaan asioita ei voida hyväksyä, piste. E, jako ostatnia... Kiitos sitten viimeisenä Rova Lena Valenciano, SID-ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Parlamentin täytyy avata tutkintoja 2006 ja 2007 pyrki selvittämään, mitä oikein tapahtui sen ja lentojen kanssa. Ei tässä voi ajatella, että tarkoitus ö, pyhittää keino. Täytyy miettiä kumpaistakin. Senaatti on tehnyt hyvää työtä, mutta emme voi pelkästään tunnustaa sitä, että he ovat tehneet edes esimerkiksi työtä. Euroopan parlamentti selvitti 2006 ja 2007 tätä asiaa. Minä olin silloin mukana valiokunnassa. Siellä oli paljon vaikeuksia, kun ajatellaan sijaan lentoja. Kun ajatellaan, mitä senaatin raportissa nyt on tietyä, niin meidän mietintömme ei ole minkään arvoinen. Eli siksi täytyy tämä valiokunta uudelleen käynnistää. Meidän täytyy tehdä kuten senaattikin on tehnyt. Pelotta saadaksemme totuuden julki ja kantaaksemme vastuun, jolle se vastuu kuuluu. Minä korostan, että meillä on ollut paljon vaikeuksia työssä täällä ja kansalaiset kuitenkin asettavat odotukset korkealle, jotta voitaisiin ruveta läksyttämään muita, kuten mekin tällä viikolla ajatellen ihmisoikeuksia Sudanissa, Mauritaniassa, Venezuelassa, Egyptissä, niin ensin pitäisi olla esimerkkinä itse. Tämän päivän keskustelu pitäisi olla alku tälle, ei lopputyölle, jonka meidän täytyy saada päätökseen. Se alkoi 2006, mutta ei sitä pystytty saattamaan päätökseen. ST-ryhmä vaatii tätä, eli tutkintavaliokunta on käynnistettävä uudelleen. Herra Brock, Guantanamo on suljettava, paitsi että otetaanko sitten Guantanamoankia vastaan vai ei, koska kun heitä vangiksi otettiin, ei kukaan lupaan kysynyt meiltä. Muchas gracias. Eh, Sitten menettely ilman puhujalista. Ensimmäisenä kansanpuolueesta Miho Boni, olkaa hyvä. Vapaus ja oikeus on meidän arvojemme pohjalla. Siinä ei ole tilaa millekään kiduttamiselle. Tarvitsemme arvioita sijain käyttämistä menetelmistä ja arviointia niiden seurauksista. Puolan viranomaiset 2002 vuonna ovat sallineet pitää pidätettyinä CIAn vankeja, joita epäillään terrorismista, mutta kiduttamista ei ole sallittu. Sen aikaiset viranomaiset vaativat erityistä muistiota, joka liittyy vankilan toimintasääntöihin, mutta Yhdysvaltain puolelta ei tullut vastausta. Vasta 2009 olemme allekirjoittaneet sopimuksen Yhdysvaltain kanssa joistakin säännöistä, erityisesti niistä, jotka koskevat Puolan jurisdiktiota amerikkalaisille upseereille, jotka toimivat Puolassa. Puolan syyttäjä, puolan syyttäjä on tutkimassa asiaa. Yhdysvaltain senaatin raportti on ja oli sisäinen amerikkalaisten viranomaisten velvollisuus ja tehtävä. Mutta vastaus kysymykseen, jos minun maassani ihmisiä kidutettiin, niin se on minun maani velvoite tutkia. Mutta läksyt pitää oppia. Jokainen voi kohdata sen ongelman, että miten kansalaisten turvallisuus taataan, miten tuhoisten menetelmien käyttö estetään, kun meidän velvollisuutemme on torjua todellisia uhkia, jollainen terrorismi on, kun muistellaan, mitä viime päivinä on tapahtunut. Kiitoksia. Kiitos teille SID-ryhmästä. Rova Caputo. Kiitos puhemies. Senaatin juuri julkaistu raportti kirjoituksen käytöstä Siian palvelukselle osoittaa, miten ihmisoikeuksia on loukattu. Ja se osoittaa, miten dramaattinen tämä on, kun ajatellaan koko ohjelmaa, jota Obama on nyt avaamassa. Kun ajatellaan vesikirjoitusta tai unen riistämistä niin, että vangin elämää sataprosenttisesti hallitaan, niin se ja usko kuitenkin, että muka tietoja voitaisiin käyttää varmasti näilläkin olla saavutettuna. Ei se näin kuitenkaan toimi. Jos me haluamme olla valppaina, niin täytyy olla rohkeutta myös tuomita tämä yksiselitteisesti. Jos ihmisarvoa tuhotaan, niin se loukkaa meidän demokratiamme ja meidän arvojamme. Ihminen on kaikki tärkein kuitenkin meille, ja meidän täytyy tuomita kaikki kirjoituksen muodot tai huono kohtelu kaikissa oloissa vankiloissa, silloin kun on kyse myös terrorismin torjunnasta. Ihmiselämä ei voida pitää pelkästään kollateraalisena vahinkona, joka häviää pölynä ilmaan. Grazie, onorevole. E, pan poseł... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Karims. Olkaa hyvä. Thank you. Puhemies, kiitos. Päiviä sitten täällä oli Paavi kertomassa meille, että kun Eurooppa ei ole ankkuroitunut arvoihinsa, asettaa itsensä puuksi on helppo osoittaa meitä ja sanoa, että olette liian kilttää terroristeille ja terrorismin suhteen, mutta minä olen kuitenkin kohdannut Talebanin konekiväärit ja olen myös selviytynyt äärioikeistolaisten hyökkäyksistä. Ne, jotka ovat hyökkäjiä, hyökkäävät meidän, meitä kohtaan sen vuoksi, että he haluavat ottaa meiltä pois arvomme, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan antaa heidän viedä meiltä sitä toimiensa kautta, mitä he eivät voi meiltä saada. Minä kritisoin kaikkia niitä, jotka ovat sivusta hiljaisesti seuranneet sitä, mitä seija on tehnyt. Koskee myös osan jäsenmaista hallituksia. Tänään meillä ei ole mitään takeita siitä. Kansalaisilla ei ole E, että kansalaiset eivät kohtaisi tällaista uudelleen. Täällä edelleenkin peitellään tosiasioita. Meillä on vaihtoehto, kollegat. Joko yhdistämme voimamme arvojemme taakse vai, tai jakaudumme ja kestämme sitten seuraamukset. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Uh, at... Kiitos todellakin kovasti. Ja nyt edustaja Rados ALDE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Dakle, ja u potpunosti podržavam. Kiitos. Minä haluaisin varauksetta tukea niitä selkeitä kantoja, joita komissio ja neuvosto ovat esittäneet siinä, että meidän täytyy oikeutta kunnioittaa, varsinkin kansainvälistä oikeutta, kuten myös ihmisarvoja ja demokratiaa ylipäätään. Olen iloinen siitä, että nyt Meillä on jotakuinkin yksimielinen käsitys tästä, vaikka ehkä jotain riitasointuakin on kuultu. Nyt on kyse myös kehittyneestä länsimaailmasta ja niistä toisin sanoen ihmisoikeuksien suojelu on tärkeää myös silloin, kun punnitaan sitä suhteessa turvallisuuteen. Turvallisuutta ei kuitenkaan saa asettaa ihmisarvojen edelle. Obama ja tietyt senaattorit ovat aivan oikein toimineet, kun ovat puhuneet myös näiden oikeuksien rikkomisesta Yhdysvalloissa. Näin olemme pystyneet lähentämään Yhdysvaltain ja Euroopan kulttuureja. Thank you. Uh, now I'm asking Mr. Kiitos. Nyt pyydän, että herra Risti puhuu minuutin ajan. Puhemies, sijan toimet liittyvät myös meidän omiin jäsenvaltioihimme. Ne ovat osa syyllisenä olleet myös pidätyskeskuksen toiminnassa Euroopassa. Täällä on kirjoitettu täälläkin. Herra komission jäsen totesi myös tämän, että komissio pyrkii torjumaan kirjoitusta sekä Euroopan unionissa että muuallakin maailmassa. Hän puhui myös siitä, että täytyy saada syylliset kiinni. Näin ei ole välttämättä käynyt Yhdysvalloissa, jossa Obama antoi karkaisemattomuudelle hyväksyntä leiman. Kun ajatellaan Madridissa käytävä ja 28 baski avarten, niin siinä on unohdettu muun muassa Istanbulin protokolla. Ja joitakin aikoja sitten ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi jälleen kerran Espanjan valtion, että se ei ole selvittänyt kidutusta ja tutkintaa Baskian kohdalla tai Katalanian kohdalla. Kiitos. Mulțumesc și eu. Îl rog pe domnul Corao să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, puhemies. 11. heinäkuuta 2002 ensimmäinen lentokone laskeutui Guantanamoon. Siellä oli satoja epäiltyjä terroristeja. He olivat eristyksissä puolitoista vuotta, odottivat Hyvin vähän aikaa oli sellien ulkopuolella keskiaikaista kohtelua. Tuhansia reportteja on tullut kansallisjärjestöiltä ja journalisteilta äh, Yhdysvaltain salaisista vankiloista maailmalta. Euroopan parlamentti on saanut sen keskustelut asiasta ja ilmaisut oman huolensa päätöslauselmissaan, mutta monet maat vieläkin tekivät työtä sijain kanssa ja niiden brutaalien metodien kanssa ja polkivat ihmisoikeuksia. Obama vaalikampanjassaan selkeästi hahmotteli linjaa CIA, tällaisia CIAn käytäntöjä vastaan, mutta ehkäpä hän nyt kärsii lyhyestä muistista. Pitäisi tuomita, eikä enää suojata näitä kauheita Yhdysvaltain hallituksen käytäntöjä. Nul komissar Avramopoulos ja kuvintun numele komissiei. Herra Avramopoulos komissiosta. Kiitos herra puhemies. keskustelu USAn senaatin raportista on saanut meidät näkemään ankaran todellisuuden. Me kaikki joudumme miettimään omaa vastuutamme. Siksi minusta kannattaa kiittää raportista. Olen sitä mieltä, että täällä läsnä olevat demokraattiset voivat tuomitsevat epäröimättä ne käytänteet, joita on ollut käytössä, kirjoitus mukaan lukien, silloin kun ei oikeusvaltion periaatteita tai ihmisoikeuksia noudateta, eli niitä periaatteita ja arvoja, joihin perustuu Euroopan rakentaminen. Minä totesin alkupuheenvuorossani, että kidutus on rikos. Ne, jotka ovat vastuussa kidutuksesta, pantakoon oikeuden eteen. Olemme kuulleet kuitenkin kriittisiäkin äänen painoja täällä. Parlamentissa on sanottu, että Euroopan unionikin on ainakin useissa tapauksissa hyväksynyt tällaisen käytännön. Minä sanoisin, että Eurooppa ei ole koskaan hyväksynyt tätä, koska se on vastoin ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Sitä paitsi tässä nyt virassa, jossa olen jonkin aikaa ollut, olen huomannut, että meidän velvollisuutenamme on varjella näitä periaatteita ja oikeuksia. Senaatti, senaatin valiokunnan raportti ja tutkintatyö on tuonut esille myös sen merkittävän roolin, joka on demokraattisella valvonnalla, kun on kyse myös kansallisesta turvallisuudesta ja oikeusvaltion kunnioittamisesta. Me olemme tänään nyt keskustelleet eri käytänteistä ja ne saavat meidät ymmärtämään, että Ihmisoikeuksien kunnittaminen tapahtuu arjessa. Meidän kaikkien täytyy kantaa huolta siitä joka päivä. Kantaa täysi vastuu meidän jäsenvaltioiden myös. Ihan varmasti neuvoston puheenjohtaja välittää tämän myös neuvostolle. Siis kaikki ne huolet ja murheet, joita Euroopan parlamentilla on eri jäsenvaltioissa. Täällä todettiin myös, että senaatin äh, tutkintavaliokunnan äh, työ ja sen tulokset perustuvat paljon demokraattisen valvonnan ansioihin. Olen tästä iloinen, koska tämä on terve reaktio demokratiassa, joka on saavuttanut kypsänien. Sellainen demokratia, jolla on olemassa instituutioita ja keinoja tuoda julkikäytänteet ja puolustaa ihmisoikeuksia. Ottaisin esille vielä erään tärkeän seikan, joka täällä tuli esille. Nimittäin joka englanniksi voin todeta tästä, että täytyy kieltää kidutus, ettei siitä tule ennakkotapausta. Eli raportinkin pohjalta voidaan sanoa, että nämä kirjoituskäytänteet kuuluvat nyt menneisyyteen. Täällä jotkut mainitsevat myös Guantanamon. Te tiedätte jo, mikä on komission kanta. Toistan vielä, kantamme on ollut sama ja selkeä. Eli me haluamme Guantanamon suljettavaksi. Hyvät parlamentin jäsenet, se on ollut meidän kantamme me olemme aina pitäneet kiinni tästä kannasta. Tämä ei koske pelkästään epäiltyjen pidätyksiä ja toimittamista Guantanamo, tämä koskee myös kuolemantuomiota tai alaikäisten vangitsemista, kuten paljon muitakin ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Täällä puhuttiin myös yhteistyöstä terrorismin torjunnassa Yhdysvaltain ja Euroopan kesken. Se on erittäin tärkeää Euroopan turvallisuudelle ja meidän kansojemme suojelemiseksi. Me olemme tehneet sopimuksia USA kanssa erinäisissä aloitteissa, jotka helpottavat yhteistyötä. Näin yhteistyö on tehokkaampaa, Noudatetaan kuitenkin aina perusoikeuksia. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot, kuten myös Amerikan Yhdysvallat, kantavat yhteistä vastuuta. Meidän on kaikkien kunnioitettava perusoikeuksia, oikeusvaltion periaatteita myös terrorismin torjunnassa. Meidän täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta ja ennen kaikkea terrorismin torjuntaan liittyvää kansainvälistä oikeutta. On erittäin tärkeää, että me myös keskustelemme tästä amerikkalaisten kumppaniemme kanssa, että he ymmärtävät myös meidän huolemme. Tietävät, mistä me kannamme huolta. Heidän kanssaan voidaan puhua kaikesta siitä, joka meidän mielestämme ovat meidän arvojamme vastaan. Euroopan parlamentti on näissä kysymyksissä aina kiinnittänyt tarkkaa huomiota ilmiöön, ja se merkitsee poliittista tukea komissiolle. Näin voimme harjoittaa paremmin demokraattista valvontaa. Tämä auttaa myös takaamaan sen, että aloitteemme ovat laillisuutta kunnioittavia ja tasapainoisia. Tämän päivän keskustelun tärkein johtopäätös minun mielestäni lienee se, että Euroopan unioni ja sen demokraattiset toimielimet ovat varjelleet perusarvoja, eli ihmisarvoa ja demokratiamme. Mulțumesc, ehm, domnule komissar. Kiitos komission jäsenelle. Ja nyt pyytäisin että herra Della Vedova, ministeri, puhuu neuvoston puolesta. Kiitos puhemies. Parlamentin jäsenet, kiitos tästä avoimesta ja suorasukaisesta keskustelusta. Kuten totesin aluksikin, on erittäin tärkeää taata, että väärinkäytöksiin puhutaan, puututaan, kuten raportissakin on tuotu niitä esille, terrorismin torjunnassa – täytyy ihmisoikeuksia kunnioittaa täysimittaisesti. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli silläkin, kun keskustelua käydään Atlantin yli terrorismin torjunnasta ja kansainvälisestä oikeudesta tai ihmisoikeuksista. On erittäin tärkeää, että te olette mukana yhdessä kongressin jäsenien kanssa tuodaksenne julki teidän käsityksenne terrorismin torjunnassa. Me olemme jo nähneetkin, että mitä liittolaiset ovat tuoneet esille huolia, niin se saattaa vaikuttaa myös Yhdysvaltain toimiin nyt ollaan käymässä keskustelua siitä, mikä merkitys on seurannalla ja tietosuojalla ja yksityisyyden suojalla. Siellä kongressissa äänestettiin kumoon yksi laki, joka olisi ollut tärkeä näiltä osin. On erittäin tärkeää nyt, että Euroopan parlamentti esittää näkemyksiään myös kongressille Yhdysvalloissa ajatellen yksityisyyden suojaa ja kansalaisten suojaa. Euroopan parlamentti voisi olla keskeisessä osassa, kun lähi tai Pohjois-Afrikan parlamentitkin ovat tässä työssä mukana, varsinkin kun halutaan uudistaa turvallisuussektoria, että noissakin maissa saisi aikaan valvontamekanismeja, jotka ovat vaikuttavia. Kuten jo totesin aluksi, Yhdysvaltain ja EUn Yhteistyö on tärkeää terrorismin torjunnassa. Parlamentilla on tärkeä rooli, kun ajatellaan mitä välineitä pidetään tärkeinä. Esimerkiksi, että voidaan jäljittää terrorismin rahoitusta tai ajatellaan matkustajarekisterihanketta ja myös tietosuojahankkeita on erittäin tärkeää, että meillä on tehokkaita välineitä, jotta voidaan suojella ihmisiä ja perusoikeuksia. Sekä Euroopan unioni että Amerikan Yhdysvallat joutuvat selviytymään vakavasta terrorismiuhasta. Ja tänään ennen kaikkea on kyse myös islamilaisesta valtiosta ja ulkomaisista taistelijoista. Meidän täytyy puuttua uhkaan keinoin, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia. Olen aivan varma, että tämä keskustelu terrorismin torjunnasta ja ihmisoikeuksista jatkuu molemmin puolin Atlanttia myös parlamentissa. Kiitos. Mulțumesc și eu, domnule ministru. Avem o situație aici. Kiitos ministeri. keltaisen kortin menettely ei ole tässä vaiheessa mahdollista. komissiolle ja neuvostolle ei tässä muodossa voi puhua. Jos haluatte jostain muusta puhua, niin silloin saatte puheenvuoron. Yes, Chair, this concerns the agenda because we... Tämä koskee esityslistaa, koska pyysimme neuvostolta lausuman tästä aiheesta, josta olemme keskustelleet koko iltapäivän. Neuvosto ei johdannossaan eikä päätelmissään ole sanonut yhtään mitään sen roolista. Eli teillä ei mielestäni neuvoston puolesta ei ole nyt lausuntoa annettu. Kun CIA-strategiasta puhuttiin, niin minusta neuvosto ei ollut täällä tänään eikä tehnyt tänään mitään lausumaa aiheesta täällä. Kiitos. Kiitos, tämä on teidän mielipiteenne. Ja nyt kerroitte sen julkisesti. Neuvosto on täällä edustettuna. Keskustelu